So, guten Morgen, liebe Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Tervetuloa tähän viimeisen kokouksemme ennen kesälomataukoa. Tässä on vielä jonkin verran töitä hoidettavana, ennen kuin kesälomat alkavat. Kysyisin, onko esityslistaan huomautettavaa? Ei näyttäisi olevan. Joten kohta 21 Puola valtuuskuntakysymys voidaan jättää käsittelemättä, koska siitä on puhuttu jo kesäkuussa. Sitten kaksi ilmoitusta. Mehän olemme myös kansanterveysvaliokunta ja tänään parlamentissa on punaisen ristin, Belgian punaisen ristin järjestämä verenluovutustilaisuus. Ja tänne tietysti myös parlamentin jäsenet ovat tervetulleita luomuttamaan verta, koska tunnetusti verestä on aina pulaa. Tois, toiseksi sitten eilisestä ja toissapäiväisestä puolessa pidetystä epävirallisesta ympäristöministereiden kokouksesta. Siellä käsiteltiin energiatehokkuutta, raaka-ainetehokkuutta. Komissio laati tästä tiedonannon ja me mietinnön. Ja toinen aihe on seitsemäs ympäristön toimintaohjelma. Siitä keskusteltiin ja niin sen mahdollisesta sisällöstä keskusteltiin vilkkaasti, mutta loppujen lopuksi kaikki toivoivat, että tällainen seitsemäs ympäristön toimintaohjelma laadittaisiin. Sitten puhuttiin ilmaston suojelusta ja valmistautumisesta Durbanin kokoukseen ja usean otteeseen korostettiin sitä, että tämä on myös afrikkalainen konferenssi. Siellä käsitellään energiapolitiikkaa, metsän suojelua ja muita Afrikkaa erityisesti kiinnostavia kysymyksiä. Durbanissakään ei saada sopimusta aikaan, koska Obama teki aika selväksi G7-kokouksessa, että Yhdysvallat ei liiku tässä asiassa ennen tulevia presidentin vaaleja, joten Durbanin ilmastosopimusta ei tulla saamaan. Useasti mainittiin myös se, että oltiin hämmästyneitä ja pettyneitä siihen, että parlamentti ei saattanut päätöslauselmansa läpi. Ulkopuolelta katsottuna tämä näyttää heikkoudelta, se, että emme ole yksimielisiä siitä, mitä ilmaston suojelussa tulisi tehdä tulevaisuudessa. Ja on myös merkittävää, että meillä on kompromissi kaikkien poliittisten ryhmien välillä täällä valiokunnassa, joka ei sitten kuitenkaan kanna täysistunnossa. Ja oman valiokuntamme jäsenilläkin on tarkistuksia, jotka ovat tätä vastaan. Tästä täytyy puhua, koska mietintöön on panostettu paljon aikaa ja energiaa. Me olemme jo kertaalleen epäonnistuneet mietinnön suhteen. Täysistunnossa tämä koski siis äh, ydinvoimaloita ja nyt sitten äh, tämä ilmastonsuojelumietintö. Ja tulisi todella keskustella jo etukäteen siitä, että ei ole yhteistä linjaa, että meillä olisi jonkinlainen varasuunnitelma niin, että vältyttäisiin tällaiselta töiden vähättelyltä ja mitätöinniltä. Ja tämähän ainoastaan heikentää meidän asemaamme, ei suinkaan sitä vahvista. Nyt sitten Richard Seba ja sitten Jörgensen. Huomenta ei ole esityslistalla nyt se, että keskustelemme mietinnöstä, joka jostain on oikeastaan jo äänestetty täysistunnossa. Haluaisin sanoa ryhmäni puolesta selkeästi, että että nyt kun on kompromissi neuvoteltu, niin haluamme pitäytyä. Siinä oli myös selvää, että meillä oli se linja. Olemme sitä monta kertaa painottaneet, että 20 prosenttia vähennystä ja tehokkuutta. Jos konsolidoitu tarkistus tulee muilta poliittisilta ryhmiltä, jossa nimetään 30 prosenttia, niin meillä oli aina selvä, että äänestämme sitä vastaan – Valiokunnassakin oli niin täysin täysistuntosta myös. eigentlich äh, von anderen äh, Gruppen gekommen. Se, että mietintö hylättiin, oli, se johtui muista poliittisista ryhmistä, koska kahdelta puolelta sitä vastaan hyökättiin. Joidenkin mielestä se meni tarpeeksi pitkälle ja joidenkin mielestä päinvastoin. Joten EPP-linja oli täysin johtomukainen ja avoin. Ja annoimme muille tai julkaisimme äänestyslistamme, ei ollut mitään yllätyksiä kenellekään. Viesti, jonka parlamentti on tässä lähettänyt, ei ole, että olisimme heikkoja, vaan olemme tehneet selväksi, että 30 prosenttia pitäisi hyväksyä vain, jos saadaan kansainvälinen sopimus siitä. Ja se on ollut aina meidän linjamme. Meidän mielestämme kantamme on vahvistunut äänestyksessä, milloin kuin heikestynyt. ja toivottavasti tämä kannattaa myös puheenjohtaja. Niin, emme käy tästä keskustelua, joten ehkä yksi per ryhmä. Jörgensen. Olen hieman yllättynyt pettynyt, kun sanottiin, että ryhmän kanta olisi ollut avoin tässä asiassa. Meillähän oli kompromissi. Olen ollut seitsemän vuotta nyt parlamentin jäsen. Olen ollut siis seitsemän vuotta parlamentin jäsen nyt. Ja aika monessa mietinnössä olen ollut varjoesittelijä. En ole koskaan kokenut sellaista kompromissia, jossa yksi suurista ryhmistä ei täysistunnossa puolustaisi kompromissia. Toki näin on voinut tapahtua, mutta itse en ole sellaista kokenut. Minusta tämä on iso ongelma. Meillä oli äh, kompromissi 25 prosentista. Oli selkeä ymmärrys ryhmien kesken, että osa kompromissia olisi konsolidoitu tarkistus. Se ei kuitenkaan ollut osa, mutta EPPn esittelijä oli tietoinen tästä ja hyväksyi, että näin on eikä millään tavalla ilmaissut sitä, että tämä tarkoittaisi sitä, että kompromissi ei saisi täyttä tukea taakseen. Tämän neuvottelussa totesin hyvin eksplisiittisesti. Se on ihan ok, että me emme ole samaa mieltä. Me emme pääse kompromissiin, se on ihan ok, mutta ei ole ok todeta, että meillä on kompromissi ja sitten kun päästään täysistuntoon, niin yhtäkkiä kompromissi ei olekaan. Tästä syystä mietintö hylättiin hylättiin. Tietenkin täytyy äänestyksessä hylätä mietintö, jos sitten koko mietintöä ei hyväksytä äänestyksessä. I could. I certainly don't want to open up the debate because... En halua avata keskustelua, koska mehän äänestimme ja näin siinä kävi. Tämä on nyt tilanne. Mutta haluan kyllä oikaista tiedot ympäristövaliokunnan kokouksissa, aiemmissa kokouksissa kävimme avointa keskustelua varjojen kesken. Meillä oli hyvää yhteistyötä. Olimme samaa mieltä siitä, että olemme yhdestä asiasta eri mieltä. Eli tämä 25, josta olimme yhtä mieltä sisäisesti, kompromissi oli tällainen ja kaikki ryhmät sitä tukivat. EPP, PECR mukaan luettuna. Ne allekirjoittavat tämän tarkistuksen ja sitä sovittiin. Envi-valiokunnassa 30 prosenttia hyväksyttiin ja tiesimme, että tämä on konsolidoitu tarkistus. Kaikki eivät sitä hyväksyneet, mutta tiesimme, että tiukka äänestys tulee täysistuntoon. Sitten Envin äänestyksen jälkeen neuvoteltiin ja tarkistus oli esillä, joka avasi jälleen kompromissin 25 kotirintamalla hyvin avoimesti totesin, että tämä on vaarallista, koska nyt kompromissi avataan uudelleen. Ja kyllä tämä oli aivan avointa toimintaa. Olen Richardin kanssa samalla linjalla, että kyllä tämä tehtiin avoimesti. Minäkin kerroin hyvin avoimesti, että nämä tarkistukset eivät varmaankaan tule muiden hyväksymiksi. Tässä oikeastaan pelattiin, oli vähän uhkapelin makua niin, että saatiin nämä tarkistukset, jolla muutettiin kompromissia, josta oli aiemmin hyväksytty. Tämä vain ihan pöytäkirjoihin merkittäväksi. Meillä oli hyvät neuvottelut, kaikki käytiin avoimessa hengessä ja aivan selkeästi totesimme, että tästä asiasta olemme eri mieltä ja tämä jää täysistunnon päätettäväksi. On harmi, että tietyt tarkistukset palasivat eteemme kompromissin yhteydessä, kun niistä oli neuvoteltu Envin neuvottelussa. Äh, ja. Kiitos ehkä todella yksi henkilö per ryhmä. Emme ryhdy varsinaiseen keskusteluun, mutta vielä Utski. I don't know what is the problem. Kiitoksia, en tiedä mikä ongelma on. No, vähän melua. No sanon muutaman sanan esiryhmän puolesta. Minun täytyy painottaa, että neuvottelut tästä mietinnöstä olivat ystävällismielisiä ja avoimia, mutta täytyy painottaa, että heti alusta asti mainitsimme että emme voi tukea mitään ehdotusta, joka menisi pidemmälle kuin mitä komission ehdotus on. Ja että maksimikompromissi olisi jossain 25 kohdalla, huolimatta siitä, että valiokunnan alue, al, alkuperäinen kanta oli 20, jos ei tule maailmanlaajuista sopimusta, eikä sitä ole saavutettu, joten sanamme okei, okay, jos se on empikompromissin äh, puitteissa voidaan mennä pidemmälle kuin 25, mutta ei pidemmälle. Esittelijä on varmaan samaa mieltä, että tämä kanta on tuotu selvästi esiin meidän tai varjoesittelyn kokouksessa heti alusta lähtien. Enkä ole samaa mieltä jos on yksi mietintö, jota ei ole hyväksytty, että se olisi joku ongelma. Se on osa demokratiaa mielestäni. Ja vain yksi viesti laaja enemmistö ei halua mennä pidemmälle kuin 25 prosenttia. Ja se on selkeä viesti kaikille jäsenvaltioiden ympäristöministeriöille myös. Se ei ole mikään ongelma, se on demokratiaa. Niin, minä vain kerroin, millaisena tilannetta pidetään, eli EPn heikkoutena. Tässä ei ole kyse tästä 30 prosentista, vaan siitä, mitä komission tiekartassa 2050 oli. Että 2008 vuoden ilmastopaketti merkitsi sisäisiä 50 prosentin leikkauksia. Tämä ei kuitenkaan pitänyt täysistunnossa. Ehkä vielä Jordan Chicheli. Hän oli varjoesittelijä. Kaikki ryhmät ovat nyt puhuneet, mutta Itrahan oli tässä myös mukana, joten saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä olin Itren esittelijä. Haluan muistuttaa kollegoille, että tämähän valmisteltiin artiklan 50 mukaisesti, eli Envi ja Itre olivat tässä molemmat vastuussa. Tietysti tämä tarkoittaa sitä, että useampi ihminen oli kiinnostunut tästä mietinnöstä molemmissa valiokunnissa. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä. Tämä prosessi oli avoin, transparentti, mutta Envin lopullinen päätös ei ollut kompromissi Itren ja Envin välillä. Ja tämä on varmasti yksi syistä sille, miksi sitten lopputulos oli mikä oli. Tällaisessa tapauksessa Kenties voitaisiin poliittisesti pyrkiä siihen, että saataisiin kompromissi myös tällaisessa tapauksessa, kun toimivaltuus vastuuvaliokuntana toimiminen on jaettu. Okei, okay, weil wir freundliche No, koska olemme ystävällisiä ihmisiä, niin Karl-Heinz Florence saa vielä lyhyen puheenvuoron. Ähm, ich, was ich nicht so gerne höre, ist, dass äh, wir uns vorgeworfen wird, wir hätten da irgendwelche Kompromisse. No minusta ei ole kiva, että meitä syytetään, syytetään siitä, että äh, olisimme saaneet aikaan kompromisseja, josta emme sitten pidä. Mehän äänestimme 25 prosentista valiokunnassa. Itse luin tätä tekstiä ainoastaan vain englanniksi ja siksi äänestin valiokunnassa tätä vastaan. Hyvä puheenjohtaja ystäväni, itse syytit minua tästä. Äänestin tätä vastaan ja siis valiokunnassa, mutta haluaisin kuitenkin viitata vielä yhteen toisen asian. On valitettavaa, että ahkera kollega Aikhut on tässä kokenut tappion. Hän on tehnyt hyvää työtä, tämä on selvää. Yhdestä asiasta emme päässeet sopuun, mutta puheenjohtaja, Miksi ylipäätään laadimme tällaisen mietinnön? Tulimme takaisin Kankunista. Olimme täynnä voiton varmuutta ja halua tästä 30 prosentista, vaikka Kankunissa ei siitä edes puhuttu. 30 prosenttia ei ollut mikään neuvotteluaihe Kankunissa. Ja entistä vähemmän tämä tulee sitä olemaan Durbanissa, hyvä puheenjohtaja. Siellä tullaan puhumaan kaikesta tai ei mistään, ei 30 prosentista. Ja jos emme saa mitään jatkosopimusta, ja tehän jo sanoitte, että ei tätä saada aikaan, niin silloin tilanne on katastrofaalinen. Me tarvitsemme jonkin välineen Durbanin jälkeen. No, Kioto on tässä nyt poltettu jo loppuun, ehkä aivan oikeinkin perustein. Tässä on siis kyse kuitenkin jostakin aivan muusta kuin 30 prosentista. Olemmeko valmiita hyväksymään 20 vuoden romahduksen vai menemmekö eteenpäin? Tässä aivan muilla asioilla on rooli. Amerikkalaisethan nauravat meille suoraan päin naamaan, jos me sanomme, että 30 prosenttia vapaaehtoisesti sopii meille. No sitten hän sanoo, että Carl Heinz, sinähän voit ottaa vaikka 40 prosenttia vapaaehtoisesti tavoitteeksi, mutta me emme siihen lähde, eivätkä myöskään kiinalaiset. Eli tämä päätös ei ollut kyllä mitenkään järkevin. Jos Eichhut olisi kirjoittanut jonkin mietinnön Durbania varten, niin tämä olisi ollut kyllä hyväksyttävää. No hyvä kollega Florence. Ei tämä ollut mikään parlamentin Durban-mietintö. Ehkä sellainenkin saadaan äänestyksen jälkeen, en tiedä, ehkä näin tehdään. Mutta tässä reagoitiin nyt EUn sisäiseen politiikkaan ja siihen, mitä me haluamme EUssa tehdä. Tämä mietintö heijasteli komission tiedonantoa analyyseistä ja tutkimuksista, joita on tehty siitä, mitä Eurooppa ja EU voi tehdä vuoteen 2020 mennessä. Tähän halusimme ottaa kantaa ja osoittaa, että olemme paremmassa jamassa kuin mitä vuonna 2008 ajateltiin. Tämä kuitenkin romuttui. Tähän parlamentti ei päässyt, tässä ei onnistuttu ja mielestäni Tämä asettaa meidät heikompaan asemaan, kun tällainen mietintö torpedoidaan täysistunnossa ja parlamentti ei pääse sitä neuvottelemaan neuvoston kanssa. Olen Puolan kanssa nähnyt jo, mitä neuvostossa tapahtuu. Siellä on joitakin kunnianhimoisia maita, toiset ovat kuitenkin jälkijunassa. Parlamentti on tässä moottorina ja tällainen mietintö olisi kyllä voinut viedä meitä eteenpäin. No, tässä oli kuitenkin hyvä nyt keskustella, koska teemme paljon töitä asian tiimoilta. Ja ehkä tästä voimme ottaa sitten opiksi tulevia päätöslauselmia silmällä pitäen. Nyt sitten siirrymme esityslistan kohtaan kolme, pöytäkirjojen hyväksyminen 16.17. maaliskuuta 2011, 11.12. huhtikuuta ja 21. kesäkuuta jos kukaan ei tätä vastusta, niin pöytäkirjat on hyväksytty. Nyt voimmekin sitten siirtyä äänestämään. Puheenjohtaja korjaa. Vielä ei siirrytäkään äänestämään, vaan ilmoitetaan uusien neuvoston kantojen muodosta. Biosidit, biosidituotteet ensin, klassin mietintö, tässä meillä on toisen käsittelyn suositusluonnos 8.7. mennessä tämä on tehty. Tarkistusten jättäminen 12. syyskuuta kello 18 äänestys valiokunnassa 4. lokakuuta ja neuvosto lyö kantaan oma, lukon oman kantansa 26.7. syyskuuta ja kertoo sen sitten meille. Sitten Florensin mietintö, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. Aivan sama aikataulu on tässä. Kahdeksas syyskuuta käsitellään näitä suositusluonnoksia sitten 12. syyskuuta. Tarkistusten jättämisen määräaika ja äänestys 4. lokakuuta. Nyt sitten esityslistan kohtaan kuusi. Päästövaiheiden kaup- äh, päästövaiheet kaperatteisissa traktoreissa. Tatarella Ensin Potsin tarkistus kolme, se on ainoastaan kielellinen, sen jälkeen nelonen ja vitonen, ne ovat identtisiä, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kuusi, suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Sitten alkuperäinen toisinto, kuka puoltaa sitä vastaan. Tyhjää. EPP ei ole vielä selvillä tästä asiasta. Johdantosa 4a uusi alkuperäinen toisinto, tarkistus kaatui, joten nyt äänestämme tästä alkuperäisestä 4a uudesta. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1. Raukeaa. 7 ja 8 ovat identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 90 identtisiä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 ja 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Esittelen tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestykseen, joka otetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 48 puolesta, 5 vastaan, ei tyhjä. Joten tämä on hyväksytty laajalla enemmistöllä. Onnittelut Tatarellalle. Sitten vielä lainsäädäntöpäätöslauselma äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Aldella on yksi ääni liikaa. Nyt asia on korjattu. 55 puolesta ei vastaan ja ei tyhjä. Nyt voin onnitella sitten esittelijää. Hienoa. Tähän tarvittiin paljon töitä ja kapearattaisten traktoreiden kuljettajat varmasti ilahtuvat nyt tästä uudesta lainsäädännöstä. Kohta seitsemän. Elisabetta Gardinin mietintö katastrofiavusta Euroopassa. Falls die Abstimmliste vorliegen und eine ganze Menge von Kompromissen, was immer gut ist. Wir kommen zu... No niin, nyt kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kappaleisiin. 35 ja 36 ovat identtisiä. Sopivat siis yhteen, mutta molemmista on äänestettävä, joten ensin 35 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 38 ja sen suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Regi 1 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. DV4 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty sekin. Sitten AFET 5 toinen osa vastaan tyhjää. Hylätty. Neljäkymmentäviisi ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Neljäkymmentäkuusi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta 44 on äänestettävä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 47 puolesta, puheenjohtaja korjaa, 47 raukeaa. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tarkistetaan. Oletteko valmiita? 29 ääntä puolesta hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. DV2 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Regi 2 toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Regi 4 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. En nähnyt kuinka EPP äänesti. Katson tässä esittelijä. Tämä on hyväksytty ensimmäinen osa, siis sitten toinen osa puolesta. Regi 4 toinen osa vastaan tyhjää hylätty. Regi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 68. Äänestys päättyy. Selkeä tulos. Hyväksytty. 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72 äh, puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 81 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Afet 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afet 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksankymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa. Kuka puoltaa ensimmäistä osaa? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten TV9. Vastaan. Toinen osa raukeaa. Neve 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus Regi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9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 vastaan, tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Neljä suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. No nyt siirrytään johdantosan kappaleisiin. Kuusi vielä tässä ensin. Puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Nyt johdantosan kappaleet. Seitsemän ja sulen tarkistuspuolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Siihenkin liittyy siis suullinen tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymppi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 ja sen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 raukeaa. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantosa D, alkuperäinen ja kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoosan kappale F, kohta kohdalta äänestys alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Hyvä ajatus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi viisi puolesta vastaan. Tyhjää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 Tässä mentiin nyt hieman liian nopeasti. 23-24, koska tässä ei hyväksytty alkuperäistä tekstiä, tai siinä sanottaisiin näin, mutta tämä hyväksyttiin. Nyt täytyy siis katsoa, miten De Bruyne ja Gardinin tarkistuksille tapahtuu. 23 siis puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten 24 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, nyt tämä on saatu hoidettua. Voimme siirtyä sähköiseen kone loppuhänestykseen. Äänestys päättyy. laaja yksimielisyys. 20, 55 puolesta, ei vastaan ja yksi tyhjä, joten lämpimät onnittelut Gardinille. Hänhän, tai me vastaamme pelastusavusta, katastrofiavusta. Joskus tämä aihe jää hieman vähälle huomiolle tässä valiokunnassa, mutta tämä on kuitenkin hyvin tärkeää toimintaa EU:ssa. Me pelastamme katastrofeissa ja tuomme humanitaarista apua kaikkialle maailmaan. Ja, dann kommen wir zum Punkt 9 der Tagesordnung. Sitten kohta 9 esityslistalla. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, uusi väline, jossa olemme oikein lähteneet tähän mukaan valiokunnalla, koska talouspolitiikan ohjaaminen nyt tulevina vuosina Euroopassa ja kestävyyden näkökulma luonnonvarojen käytön energian tehokkuudella täytyy olla osansa. Crescent Sorvelini on esittelijä. Meillä on äänestyslista. Tarkistus yksi puolesta. vastaan. Tyhjää hyväksytty, mutta voidaan tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kyllä. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä, viisi identtiset kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmonen. Puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus. Äänestys päättyy. Tiukka, mutta hylätty. Kahdeksantoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. No jos haluatte. 16. Äänestys päättyy. Mm, te näette tarkasti tänään. Eins von denen ist angenommen worden. das fällt, zu äh, 9 und 10. Was? 9. 9 und 10. So, dann identisch 9 und 9 ja 10 samanlaiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus tulee 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13, johon liittyy suullinen tarkistus suullisen tarkistuksen puolesta. 13 puolesta suullisen tarkistuksen kanssa vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta. Hetkinen. Eli nyt on hylätty suullinen tarkitus. Nyt täytyy kohdasta kolme alkuperäinen teksti äänestää kukaan alkuperäisen tekstin puolesta. Kohdassa kolme. Vastaan. Tyhjä hylätty. Sitten 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15. Tarkistetaan 14. 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 puolesta vastaan hylä, äh, hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys päättyy. 52 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle Rivelinille. Hänen tärkeä teemansa, jota tulemme seuraavaan tulevina vuosina. Es geht weiter. Ich habe mit Ihnen die Farbe gegeben. Sekunde spielen. Ja. Nummer Also, jetzt kommt ein schönes Thema, die Honigbienen. Sitten kiva äh, aihe, huna ja mehiläiset. Julie Görling esittelijänä. My amendment one. Haluaisin vetää pois tarkistuksen 148. 148, okei. Okay. Is that good for the honeybees? Onko se hyvä mehiläisille, hyväksi mehiläisille? Tiedämme, miten tärkeitä mehiläiset ovat luonnossa. Ja, Alvis Peterle kann das nur bestätigen als Imker. Mehiläishoitajana Peterle voi tämän vahvistaa, ainoa mehiläishoitaja, mehiläiskasvattaja. Valiokunnassa alamme äänestykset. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan ja hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta. Dagegen. Vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä. Täytyy tarkistaa viisi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. Kaksikymmentäviisi esittelijältä ensimmäinen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 23, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta. Ei kun se raukeaa. 23 raukeaa. Sitten jatkuu 27 kohdasta, 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolmekymmentä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 34 puolesta 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Äänestys päättyy. Antakaa siellä vettä ihmiselle. Hyväksytty. 43. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 45. Puolesta vastaan. Tyhjää hylättyä. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisikymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. 52 liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjän hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Check. Tarkistetaan 56. Äänestys päättyy. Hylätty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Viisikymmentäkahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää 80 puolesta Kaksi suurinta olevat puolesta, mutta tarkistetaan 79. Äänestys päättyy. Sori vaan. 80 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 81 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Geht weiter mit 92. Jatkuu kohdasta 92, johon liittyy suurinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksänkymmentäseitsemän poisto puolesta 97. Vastaan. Hylätty, eikö niin? Mutta voimme tarkistaa. Tarkistus. Päättyy. Hylätty. 99 puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 8, anteeksi, 98, johon liittyy suurellinen tarkistus. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. 98 ensimmäinen osa, johon liittyy suullinen tarkistus, puu, äh, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Dann äh, geht es weiter mit 115. Sitten 115 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 122, johon liittyy suullinen tarkistus. 122 suullinen tarkistus puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 116. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Disturbs a bit. Uh... Linda, sinä, sinä vähän häiritset. Really disturbs. Yeah. Todellakin se häiritsee. Yeah, okay. 74 mit 74 suullinen tarkistus, ei raukeaa. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 dann fällt, also 108. 108. Gut, 108. Mit 108 mit All Amendment. 108, johon liittyy suullinen tarkistus. 108 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Wir machen weiter mit 100. Jatkamme kohdasta 114 puolesta. vastaan tyhjä hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 107. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 On vähän monimutkaista. Kuulin, että 101 kohdasta pitää myöskin äänestää, joten 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 134 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 134. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 148 vedetty pois, 149 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 150 Pavel Potts puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja 151 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten esittelijä saa puheenvuoron loppuäänestystä ennen Julie Görling. Thank you, Chairman. Um, I find myself... Kiitos puheenjohtaja. Olen sellaisessa asemassa, että joudun äänestämään omaa lausuntoani vastaan ja joudun tätä hieman selittämään. Havaitsette mitä tämä mietintö sisälsi ja jonkinlaisia sopimuksiakin siitä on tehty, mutta en voi hyväksyä mietintöä, jossa muun muassa todetaan, että GMOt vaikuttavat mehiläisiin. Tälle ei ole tieteellisiä todisteita. Tämä on mukana useissa tarkistuksissa. Sanamuoto, joka on esitetty, antaa olettaa sellaisia asioita, joista ei ole tieteellistä todistusaineistoa eikä sopimusta, ja en voi tällaisen puolesta äänestää. Ja, Kiitos tästä lausunnosta, mutta äänestämme nyt kuitenkin. Loppuäänestys otetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. 32 puolesta 17 vastaan, 7, 5 tyhjää. Eli onnittelut joka tapauksessa tästä mietinnöstä. Hunajan mehiläiset varmasti ovat tyytyväisiä koko Euroopassa. ne tietävät varmasti paremmin kuin me, onko GMOista haittaa vai ei. Seuraavaksi kohta 10 esityslistalla. Julkisten hankintojen uudistaminen, Osa Westlund. Teillä on äänestysluettelo. Äänestys alkaa kompromissi ykkösellä. Kuka puoltaa kompromissi ykköstä? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tämä halutaan tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt on jäljellä vielä kymppi. Kriton Arsenis puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 13 on kielellinen. Sei... Puheenjohtaja korjaa. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemäntoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Konsolidoitu kutonen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, ja hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Neljä kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 vastaan. Tyhjä hyväksytty. 51 kohta kohdalta ensimmäinen osa vastaan tyhjää hylätty. ECR, en tässä nähnyt, he eivät tainneet äänestää ollenkaan, mutta tarkistetaan tämä. 51, ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 52 puolesta viisikymmentä kaksi. taitaa raueta. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusikymmentä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6.1 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten suullinen tarkistus kappaleeseen 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64. 64 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Konsolidoitu 13 puolesta. 13 siis. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 70 on seuraava puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Vielä 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi loppuäänestys. Äänestys alkaa. and you vote. Sanoitte, että 68 hyväksyttiin ja sitten 72. Sehän raukeaa, jos 68 hyväksyttiin. 68 on poisto tarkistus. Ei ole sitten järkeä äänestää enää 72. Tämä on aivan oikein. Korjaamme tilanteen. Hyvin huomattu. Nyt kaikki ovat varmasti äänestäneet. Äänestys päättyy 49 puolesta. Yksi tyhjä ei vasta ääniä, joten lämpimät onnistelut, onnittelut Osa Westlundille tästä julkisten hankintojen uudistamisesta. Sille, julkiselle alalle kuuluu 20 prosenttia julkisista hankinnoista, joten tämä on hyvin tärkeää kestävän kehityksen kannalta. Ennen kuin Puolan ympäristöministeri ja neuvoston puheenjohtaja tulevat paikalle, meillä on vielä yksi tärkeä asia käsiteltävänä. Suulliset kysymykset Rio plus kaksi maailmankonferenssista – Me siis äänestämme suullisesta kysymyksestä, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut eri poliittisten ryhmien sponsoreille. Nyt sitten 25 minuuttia aikaa päätöslausumasta keskusteluun, joka on meille annettu. Karl-Heinz Florenz aloittaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Aivan oikein sanoitte, että tässä on kyse siis tästä ensimmäisestä maailman konferenssista. Itse olin aikaisemmin jo paikalla Riossa. Ja se, mitä tähän asti on tapahtunut, on aika surullista, koska emme ole päässeet lainkaan eteenpäin. Kestävyyskysymys ei ole tullut kovinkaan hyväksytyksi omissa maissammekaan. Joissakin maissa Agenda 21 asialistalla on kyllä mielenkiintoisia asioita ja minun omalla alueellani on aika hyvin menestytty, mutta menestys ei ole ollut mitenkään kaiken kattava ja tässä täytyisi nyt saada parannusta aikaan. Tämä konferenssi, jota tässä nyt, josta laadimme asiakirjaa, järjestetään ensi vuoden kesäkuussa. Olemme saaneet sihteeristöltä asiakirjan koskien komissiota viime keskiviikkona. Ja meillä sanottiin, että viime torstaina tarkistusten olisi pitänyt olla jo valmiita – mutta tämä kuulostaa <laughs> kyllä aika liioitellulta. Jos keskiviikkona saadaan paperia, sitten seuraavana päivänä pitäisi olla jo tarkistusten valmiita. No tätä nyt ehkä tässä viikolla lykätään, mutta tässä täytyy miettiä, syntyykö tässä liian suuria paineita. Komission täytyy lähteä tästä liikkeelle ja sitten meidän, mutta Monen kollegoiden kanssa olemme saaneet mielestäni aika hyvän perusasiakirjan kirjoitettua. Ja tähän meidän tuleekin tyytyä, koska tarkistuksella voidaan hieman ehkä lisätä suolaa keittoon ja maustaa tätä hieman. Näin varmasti pitääkin tehdä, mutta minusta tässä on kyse tärkeistä periaatekysymyksistä. Me emme ole koskaan varsinaisesti onnistuneet tällaisessa laajassa lähestymistavassa, jota tarvitaan kestävän kehityksen. Meillä on kolme pilaria ja kaikki niistä on otettu yksitellen ympäristö-, sosiaali- ja talouspilarit. Täytyy kuitenkin vastaisuudessa yhdistää niin, että ne toimivat todella ja nivoutuvat yhteen, jotta se onnistuisi paremmin. Totta kai taloudella on suuri vastuu ja merkitys, Ilman raaka-aineita talous ei voi selvitä, mutta päinvastoinkaan ei onnistu. En, ei onnistuta, jos ihmisiä ei saada mukaan alueilla. Siksi meidän täytyy kiinnittää huomiota myös kehitysmaihin. Ne täytyy ottaa paremmin huomioon eikä vasta viime hetkellä. Tässä on tehty virheitä suuntaan ja toiseen. Ja tämän haluaisin selvästi sanoa. Sitten tavoitteiden asettelusta tässä kysymyksessä. Mehän haluamme, että ihmiset, talous ja sosiaalikysymykset, kaikki kolme pilaria hoidetaan entistä paremmin. Ja siksi tavoitteet täytyy määritellä paremmin. Tässäkin niin, että asianomaiset otetaan todella mukaan. Ei pelkästään niin, että tietyt ihmiset ovat mukana. Tässähän yleensä toimitaan sitten suurta kansanosaa vastaan. Ja nämä mittausvälineet, niitä on jo katsottu, mutta niitä tulee mielestäni laajentaa huomattavasti. Ja kansalaisten mukaan otto, siitä jo aikaisemmin puhuinkin. On hyvin tärkeää, että kestävyyden osalta, kun siitä keskustellaan, tällaiset maat, jotka puhuvat hiilen vähentämisestä ja niin edelleen, ne täytyy ottaa mukaan. Meillä on suuria maailmanlaajuisia hiili yrityksiä, jotka jäävät täysin Syyriään, mutta tämä ei ole mitenkään mahdollista. Meidän täytyy saada paikallisviranomaiset mukaan niin, että ihmiset ja kansalaiset ja yritykset tästä todella hyötyvät. Puheenjohtaja Ylässä olen teidän kanssanne kaikesta yhtä mieltä. Nyt annan teille taas puheenvuoron. Kiitos ymmärtämyksestä. Tässä ei olekaan enää kovinkaan paljon aikaa. Kolme minuuttia. Vittorio Prodi ensin. Kiitos puheenjohtaja. Ajattelin, että tästä voitaisiin käydä keskustelua, koska olemme jo äänestäneet. Mutta nyt on tärkeä mahdollisuus löytää vastaus tähän komission asiakirjaan. Olen luonnollisesti hyvin tyytyväinen siihen, että tätä keskustelua käydään uudelleen, koska Rio 92 oli merkittävä virstanpylväs sen suhteen, mitä tuolloin sovittiin. Ja nyt tässä 20 vuoden aikana on tapahtunut myös paljon muuta. Minusta komission asiakirja on hieman suppea verrattuna kokonaistilanteeseen. Ja ni, niitä odotuksia silmällä pitäen, kun katsotaan Rio plus 20. Sivilisaatiomme brutalisti sanottuna ei ole kestävällä pohjalla, koska tässä mallina on se, että raaka-aineiden käytön tulisi kasvaa jatkuvasti ja tämähän ei ota huomioon raaka-aineiden ja maailman tarjoamia varoja ja niiden rajoja. Eli tarvitaan tällaista vihreyttä sivilisaatiossa, jotta päästään vihreää taloutta kohti. Ja tässä täytyy ymmärtää, että jos todella haluamme, että me tulee kestävämpää, niin meidän täytyy toimia hyvin paljon selkeämmin, voimakkaammin. Ymmärtää, että on kysymyksiä, joita täytyy radikaalisti lähteä muuttamaan – Eli koko keskustelu, joka on jo aloitettu, pitäisi suunnata myös muihin kysymyksiin kuin BKT, hen eli tämä Beyond the Beat GDP-lähestymistapa. Meidän täytyy katsoa kestävyyttä laajamittaisemmin. Ja Rio plus 20 tulee olemaan äärimmäisen merkittävä. Jätän itselleni, itselleni mahdollisuuden jättää tarkistuksen ja me voimme todella kantaa oman kortemme kekoon tässä muutoksen aallossa. Sivilisaatiomme täytyy muuttua, se ei ole kestävä. Kiitos. Molto grazie. Corinne Lepage. Kiitos. Seuraavaksi Corinne Lepage. President. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäisenä täytyy kysyä sitä, että haluammeko me, että uusi konferenssi on symbolitehokkuudesta. Tämä kysymys täytyy meidän kaikkien esittää. Me olemme puhuneet tästä vuosikymmeniä, mutta todellisuudessa ei juurikaan mitään tapahdu. Toinen seikka. Vihreä talous. Kyllä, tälle voidaan luonnollisesti aplodeerata. Me kaikki haluamme tätä. Onko tämä kuitenkaan edistystä kestävän kehityksen näkökulmasta vai korvaako se jotenkin sitä? Kollega Florence puhui äsken näistä asioista ja täytyy muistaa sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus. Sitten kolmas on teknologia. Kaikki me kannatamme uutta tekniikkaa. Mutta tähän liittyy se, että asioita täytyy arvioida kunnolla. Ajattelen tässä aivan erityisesti nanotekniikkaa, nanoteknologiaa. Varmasti paljon täytyy tehdä tutkimuksia vaikutuksista ja täytyy pitää mielessä, että ei tämäkään tekniikka ratkaise kaikkia meidän ongelmiamme. Ja kolmas seikka on se, että kaikki nämä täytyy nivoa yhteen siihen työhön, jota me teemme kasvun ja BKTn arvioimiseksi. Jos me emme pysty muuttamaan indikaattoreitamme, sopeuttamaan niitä uuteenlaiseen kehitysmalliin, niin pelkäänpä, että me olemme edelleenkin samalla lähtöviivalla sitten, kun seuraavaa konferenssia valmistellaan. Ei tämä nyt ole mitään kritiikkiä, vaan pikemminkin toive siitä, että tämä voitaisiin nähdä laajemmassa kontekstissa. Kollega sanoi äsken, että naapurit ja aasialaiset ja amerikkalaiset ystävämme pilkkaavat meitä, jos me jäämme tähän. Tämä pitää paikkansa. Kyllä meidän täytyy päästä aktiivisemmin eteenpäin verrattuna siihen, mitä tähän mennessä on tehty. Kiitoksia. Sandrine Bellier seuraavaksi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Toteamukset, joita joudumme tekemään Rion jälkeen, 20 vuotta sen jälkeen, ovat tuskallisia. Analyysi on aika lailla yhteinen, voimme siihen yhtyä. Mikä on meidän roolimme? nyt vuosi ennen Rioa. Voiko Eurooppa toimia jonkinlaisena muutoksen moottorina? Tämä neljäs kokous nimenomaan kutsuu meitä tähän haasteeseen. Nyt on kulunut jo lähestulkoon 30 vuotta ensimmäisestä kokouksesta Tukholmas, Tukholman kokouksesta, jos nyt olen laskenut oikein. Tämä on varmaankin kriittisen tärkeä etappi. On todettu, että tässä päätöslauselmassa me haluaisimme vahvistaa tätä ehdotusta. Me teemme noin 30 tarkistusta. En lähde niitä yksityiskohtaisesti lukemaan tässä vaiheessa. Kysehän ei ole siitä, että tässä vain maustettaisiin valmista keitosta, vaan Kyse on myös perustavanlaatuisista asioista, sellaisista, jotka on jo uhrattu Euroopan parlamentissa maailmanlaajuisesti. Suurimmalla osalla on varmasti se tunne, että ympäristöpolitiikkaa ja ihmisoikeudet täytyy yhdistää. Sitten on myös ympäristöpakolaisia. Tämä on hieman uhrattu ajatuksena. Se, että palattaisiin bioehdollisuuteen julkisissa tuissa. Sitten elintarvikesuvereniteetti. Meillä on kansainvälisiä sopimuksia, joita me tuemme sellaisena kuin ne ovat. Kenties tarvittaisiin uusiakin sopimuksia sellaisilta aloilta, joissa vallitsee oikeudettomuuden tila, esimerkiksi verioikeudessa. Japanin tilanne täytyy huomioida Brasilian jälkeen vuonna 2012. Meidän täytyy sitoutua todellakin tehokkaasti niin, että metsien tuho voidaan pysä, pysäyttää. En lähde käsittelemään yksityiskohtaisesti kaikkia 30 tarkistusta, jotka aiomme jättää. Me varmasti valiokunnassa keskustelemme niistä sitten, mutta totean vain, että ryhmämme kanta on sellainen, että haluamme vahvistaa unionin keskeistä roolia niin, että maailmanlaajuisesti voimme sitoutua tähän tulevaan kokoukseen ja toteamme, että tämä muutos on mahdollisuus ja todellinen investointi tulevaisuuteen. Merci beaucoup, Miros. Kiitoksia. Seuraavaksi Miroslav Utski. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä sen sanotun kanssa, mitä täällä on sanottu. Pitää mennä pitkälle. 20 vuotta Rion jälkeen olemme eri tilanteessa. Ja tällä alalla olen samaa mieltä vihreän ehdotuksen kanssa, koska jos tapaamme tuolla isäntämaassa. Ja tiedämme, että Brasiliassa on tyypillinen tilanne, jossa sademetsää hakataan. Pelkästään Indonesia, tietysti muutkin. Brasilia isäntämaana voisi olla esimerkki, jossa voisimme näyttää, että jos poliittista sopua tulee, niin jotain voidaan tehdä sädemetsien puolesta. Tässä tapauksessa olen samaa mieltä vihreiden kanssa. En ole varma, pitääkö olla tiukempi kuin alkuperäinen ehdotus ja mennä pidemmälle ja tässä lausumassa, mutta kyllä olemme puolesta. Kiitos. Thank you. Ja there is an Echo here Raum. No, täällä on nyt hieman kaiku täällä salissa, mutta teknisesti siihen ei nyt voida puuttua. Tämä on tuttu ongelma. Näyttää siltä, että täällä laitteistotkin tarvitsevat jo kesälomaa. Emme voi tälle nyt mitään. Nyt vielä kolme pyyntöä. Sirpa Pietikäinen. Haluaisitko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. I just thought there were... Kiitos puheenjohtaja. Luulin, että aikaa ei enää ollut. Pahoittelen tätä flunsaista ääntäni. Täytyy nyt vain kestää. Kiesää flunssa on pahinta laatua. Aivan lyhyesti tässä päätöslauselmassa tärkeintä on talouden vihreyttäminen, resurssien riittävyys, netten linkittäminen kehityskysymyksiin. näissä kansainvälisissä yhteyksissä en niinkään tätä korostaisi, mutta talouden vihreyttäminen äh, pitäisi olla vahvemmin esillä. Teen tästä myös tarkistuksia. Tässä nimenomaan tärkeää ovat indikaattorit, energiatehokkuus ja miten voitaisiin rahoitusalalla aloittaa. Puheenjohtaja, lopuksi vielä kyse on toimintaperusteisesta agendasta. Kenties Euroopan unioni voisi painostaa kansainvälisiin sopimukseen niin, että tällaisia välineitä käytettäisiin jatkossa. Uh, Jos muutkin voisivat käyttää vain minuutin, niin ehdimme käsitellä vielä Okonin urheilumietinnön. Gerbrandi. Um, with an echo. Puheenjohtaja kaiku lyhentä aikaa, ne niin vieläkin enemmän. Rio plus 20, se kuulostaa vuosipäivältä, syntymäpäivältä, mutta sattumalta ajankohta on hieno. Haluaisin ottaa esille kaksi tärkeää asiaa. Resurssien käytön tehokkuus sanollisessa nähdään joka päivä, että niiden niukkuudesta tulee suuri ongelma. Ja mielestäni on hyvin tärkeää, että Rio 20 kokouksessa keskustelemme tästä, jotta voimme välttää sen, että tapamme toisemme taistellessamme viimeisistä luonnonvaroista, joita vielä löytyy. Se on tärkeä asia. Vihreä talous. En pidä vihreää taloutta jonkunlaisena alataloutena, talouden alaluokkana, alalohkona. Sitä pitää pitää koko taloutena. Sitä voimme kutsua vihreäksi taloudeksi. Se on tärkeä erotus mielestäni. Sitten ympäristölle vaaralliset aineet. Toivottavasti päästään siitä johtopäätöksiin. Rio plus 20 käytämme biljoonia euroja vaarallisiin aineisiin ja käytämme vielä enemmän päästäksemme eroon näiden aineiden kielteisistä vaikutuksista. Nämä ovat minulle tärkeimmät asiat. Kiitos. I like the last one. Anna kiiris vielä loppuun. E, Kiitos hyvin lyhyesti. Kuuntelen tätä keskustelua ja mm, näen, että se on vähän, e, tässä ei ole jalat maassa. Me elämme talouden ehdoilla markkinataloudessa, vapaassa kaupassa. Ja tiettyjä sääntöjä ei voi hylätä. Sitä vastoin näyttää minulle, että Tämän ongelman pääratkaisu liittyisi kulutusmallin muuttamiseen. Siitä puhutaan vähän. Me olemme omaksuneet sellaisen amerikkalaisen kulutusmallin, jossa haaskataan paljon. Mielestäni pitäisi stimuloida ihan toisenlaista kulutusmallia. Ja se on minun ehdotukseni Rio 20 plus kokoukseen. Kulutusmalli, ympäristöystävällinen, sellainen, joka aiheuttaa sen, että vihreät teknologiat kehittyvät ja niin edelleen. Kiitoksia. Ja, Dank, Kiitoksia, hyvä kollega. Tehokkuus lisääntyy teknologian kautta, mutta se, että muutetaan kulutusmalleja ja vähennetään kulutusta, on varmasti hankalaa. Tarkistuksia voi jättää huomiseen kello 12 mennessä. Tämä on tärkeää muistaa. Nyt lyhyesti pari minuuttia, Sofi Okoni. Keskustelu käydään ensi kerralla, koska ministeri on tuolla jo ovella. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin keskustelu mietinnöstä, joka käsittelee urheilun eurooppalaista ulottuvuutta. Lissabonin mukaisesti tämä äh, urheilukysymys on tästä lähin eurooppalainen kysymys myös. Näinhän ei aikaisemmin ollut. Eurooppalainen ulottuvuus täytyy huomioida myös tässä valiokunnassa kokonaisuutena. Meidän täytyy arvioida, missä määrin urheilu on väline esimerkiksi kansanterveyden alalla aivan erityisesti. Ja meidän on tärkeää taistella dopingia vastaan. Täytyisi arvioida sitä, missä määrin urheilu on keskeinen problemaattinen kysymys Euroopassa noin yleisesti. Odotan kovasti keskustelua, jonka käymme ja esittelen sitten uudemman kerran mietintöäni kenties Strasbourgissa elokuulla on ympäristövaliokunnan kokous. Olisiko Strasbourgissa... Ah, eikö ole mahdollista ennen tätä? Luotan teihin, että voimme käydä hedelmällistä keskustelua aiheesta mahdollisimman pian tietenkin, ennen Strasbourgia, jos mahdollista. Analysoida, jos se on mahdollista. Kiitos tästä mietinnöstä. Urheilu on kovin tärkeä talo- yhteiskunnassamme myös taloudellisesti ja kansanterveyden kannalta. Se täytyy ottaa huomioon ja täytyy todella käydä syvällistä keskustelua. Ja nyt Puolan asiat. So, uh, dear colleagues, uh, I have the... No, hyvät kollegat, minulla on nyt ilo toivottaa Euroopan parlamentin ympäristövaliokuntaan tervetulleeksi uusi Puolan puheenjohtajavaltio Puolan ympäristöministeri Andrzej Krasewski. Tervetuloa valiokuntaamme. Tiedätte, että Euroopan parlamentti on vuosien ajan ollut edistämässä hyvää politiikkaa, korkeata elintasoa ja estämässä haitallisia päästöjä. Ja toivotamme todella uuden puheenjohtajavaltion tervetulleeksi ja olemme kiitollisia vast- no, vieraanvaraisuudesta, jota osoititte, kun valtuuskuntamme kävi Varsovassa. Minun täytyy todeta, että ministeri on myös Varsovan yliopiston professori. Meillä oli myöhäinen työillallinen ja keskiyön aikaan hän sanoi, että lähdepä äh, lähden kotiin, mutta kahdeksalta olen sitten jo luennoimassa kestävästä kehityksestä yliopistolla. Eilen hän kertoi meille epävirallisessa ministerikokouksessa, että joillakin kursseilla ei ole tarpeeksi opiskelijoita, mutta hänen kurssinsa ovat täynnä. Joten tämä on osoitus siitä, kuinka sitoutunut hän on ja kuinka tärkeä tämä tärkeä aihe kestävyys on maailma, maailmallemme. Me käsittelemme tässä juuri Rio Plus 20 vietintöä ja seuraava puheenjohtajavaltio on Tanska. Koreperin Tanskan edustajakin on täällä kuuntelemassa, mitä teemme Riossa Puolan, Tanskan ja Kyproksen puheenjohtaja kausilla. Tervetuloa siis tänne valiokuntaan. Puola joutuu käsittelemään suuria kysymyksiä kaudellaan COP 17 Etelä-Afrikassa, ilmastonsuojelu, sitten raaka-aineiden äh, tehokkuuden tiekartta tulee syyskuussa ja sitten biodiversiteettistrategia on myös tulossa, eli aiheet ovat varsin suuria. Ja totta kai vielä muutakin lainsäädäntöä, josta te puhutte. Haluamme nähdä paljon tässä kuuden kuukauden aikana. Nyt annan teille puheenvuoron esitystäni varten. Thank you very much. Uh... Joo. Kiitoksia joo. Muutama sana englanniksi, koska sanoitte, että olen akateeminen professori, niin me sign that I'm too long. Niin, meillä kuvittelemme, että meillä on oikeastaan 45 minuuttia. E, hyvä puheenjohtaja, hyvät arvoiset parlamentin, Euroopan parlamentin jäsenet. Tulen tänne Puolan puheenjohtajamaan edustajana, joka nyt seuraavan kuuden kuukauden aikana sitten johtaa tärkeää eurooppalaista työtä ministerineuvostossa, jossa vastataan ympäristön suojelusta, mutta myöskin tärkeästä ilmastonsuojelun asiasta. Olen edessänne myös suuren valtion jäsenenä, joka on ihan Euroopan sydämessä ja joka juuri EUn jäsenyyden ansiosta on saanut mahdollisuuden nopeampaan kehitykseen kaikissa sanan merkityksissä, sekä kulttuurisesti, ympäristöllisesti että yhteiskunnallisesti. Maa, jolla on hieno luonto, joka vaatii erityistä suojelua. Sen vuoksi juuri olen tullut innostuneeksi taloudesta, kulttuurista, EU:ssa, joka niin hienosti on kehittynyt Euroopassa viimeisen 60 vuoden aikana. Ehkä juuri sen vuoksi Puolassa on niin yleinen hyvä käsitys siitä, e, e, että me kuulumme Eurooppaan, ja se tulee sille hyvin gallupeissa ja mielipidetutkimuksissa. Liittyminen Euroopan unioniin on mahdollistanut sen, että on saatu määrärahoja infrastruktuurirakentamiseen toisaalta ja toisaalta, että voidaan ottaa käyttöön ankaria ympäristönsuojelunormeja, jotka velvoittavat Euroopassa. Tätä voidaan verrata jopa Marshallin suunnitelmaan – Miksi annan tälle teille niin paljon merkitystä? Ensinnäkin olen sitä mieltä, että meidän kokemuksemme mahdollistavat sen, että voimme maksaa tiettyä kiitollisuuden velkaa, jota meillä on yhdentynyt Eurooppaa kohtaan. Ja Puola puheenjohtajamaana tässä mielessä on hyvä tilaisuus siihen. No sitten toiseksi olen sitä mieltä, että talousasiat ovat erityisen tärkeitä, koska ympäristön suojelu, erityisesti ilmaston suojelu, liittyy läheisesti talouskysymyksiin, myöskin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Näitä asioita ei voida nimittäin tarkastella irralla toisistaan. Erinomainen esimerkki ovat ne haasteet, joiden edessä maailma on ilmastonsuojelussa. Puolan tapauksessa ja mun, muutaman muunkin maan tapauksessa tapa tarkoittaa sitä, että suhteellisen ajassa täytyy uudistaa sähköala, sähkön tuotanto, energiatuotantoala. Ja Puolan tapauksessa sehän tietysti melkein on täysin riippuvainen hiilestä. Tämä hanke teknisessäkin mielessä sitä voidaan pitää yhtä suurena haasteena kuin infrastruktuurin kehittäminen. Ilmastonsuojelu, sanoisin, on ensimmäinen prioriteetti puolelle puheenjohtajamaana. Ja yleisellä tasolla ilmaisemme tyytyväisyytemme EUn roolista kiistattomana johtajana maailman tasolla juuri ilmastonsuojelussa. Ja puheenjohtajakautemme aikana aktiivisesti tuemme tätä johto, johtoroolia. Maailmalla on kuitenkin toisenlainenkin kilpailu. Meidän silmiämme edessä kasvavat uudet talousmahdit Kiina, Intia ja Brasilia. Lyhyessä ajassa ne ovat muuttaneet tämän maailman talousjärjestystä. Ilmastonsuojelu on yksi tekijä, jolla nyt jo voi olla suuri vaikutus talousprosesseihin maailmanlaajuisella tasolla. Ja kulut, jotka liittyvät ilmastonsuojeluun, täytyy tulla analysoiduiksi ei pelkästään paikallisella tasolla, vaan myös makroekonomisella tasolla. Kustannusten ongelma liittyy juuri siihen, että jos nyt emme kohtaa niitä, niin tulevat sukupolvet maksamat ne ja maksavat moninkertaisesti. Jos kuitenkin ne kantavat vain eurooppalaiset, niin sitten vaarana on tuotteidemme kilpailukyvyn menetys. Ja samalla ei kuitenkaan myötä vaikuteta ilmaston suojeluun, koska Euroopan osuus globaaleista hiilidioksidipäästöistä on noin 12-13 prosenttia. Häviämme kilpailun, talouskilpailun tässä kilpailussa, jonka periaatteena, että syödään ensin ja sitten siivotaan. Globaalilla tasolla Vastaus tähän on se, että pyritään allekirjoittamaan oikeudellisesti sitova uusi sopimus, joka sitoo kaikkia maita, jotka päästöjä aiheuttavat, ja erityisesti suurimpia päästöaiheuttajia Yhdysvaltoja ja Kiinoja, jotka ovat vastuussa melkein puolesta kaikista päästöistä. Tällainen sopimus todennäköisesti sitä ei saada aikaan seitsemännessä COP-konferenssissa, joka pidetään Durbanissa. Puola komission kanssa kuitenkin aktiivisesti pyrkii siihen, että kantoja voidaan lähentää maiden kesken. Yhdessä komission kanssa analysoimme mahdollisuutta pidentää nykyisin sitovaa Kioton sopimusta toiselle sitoumuskaudelle. Teemme myös aktiivisesti työtä sen puolesta, jotka, tulevat, jotka tulevat siis Fast Start Financing, Green Fund ja MRV, eh, jotka tulevat Cancunin pöytäkirjasta. Niin, että voidaan eh, tarkastaa ja mitata maailman tasolla päästöjä. Tässä on parlamentilla suuri rooli. Jos Euroopan parlamentti, kun sillä on tapaamisia näiden valtioiden parlamenttien kanssa, jotka ovat suurimmat päästäjät, niin haluaisin, että äh, yrittäisitte vaikuttaa, että nämä maat suuremmassa määrin sitoutuisivat myös ilmaston suojeluun, jotta niiden toiminta vastaisi EUn kunnianhimoisia tavoitteita. Se olisi erinomainen asia. Globaalilla tasolla vastaus on siihen, että anteeksi, Euroopan tasolla ongelman ratkaisun ajatellen näitä kuluja ja etuja on se, että innova- investoidaan innovatiivisiin teknologioihin, jossa on vähän päästöjä ja luodaan uusia teollisuuden haaroja jotka perustuvat näihin teknologioihin. Tämä on välttämättömyys, koska meidän kanssamme kilpailevat kansantaloudet, Kiina, Yhdysvallat ovat näin tehneet jo pitkän aikaa. Tämän pitäisi tuoda talousetuja lyhyelläkin aikavälillä. Täytyy kuitenkin panna merkille, että inventointipotentiaali, tutkimus- ja tuotekehityspotentiaali, ne ovat hyvin erilaisella tasolla eri jäsenvaltioissa. Sen vuoksi ilmastonsuojelun johtajarooli ennen kuin sitoudutaan kunnianhimoisiin taso- tavoitteisiin, niin laskekaamme kustannukset kansantalouksille Euroopassa. Laskekaamme ne huolellisesti erikseen jokaiselle maalle ja jokaiselle teollisuuden haaralle, joita uhkaa hiilivuoto. Ja tuotanto siirtyy niihin maihin, joissa ei huolehdita ilman tarpeeksi Täytyy myös estää se, että heikot teollisuuden haarat kantaisivat kaikki kustannukset. Ei voi olla niin, että uudet teollisuuspaikat korkeassa teknologiassa, ne, niiden vastapainona oli sitten muilla sektoreilla liiallinen työttömyyden kasvu. Puola ei ole näitä pyrkimyksiä vastaan. Kuitenkin se tulee huolellisesti analysoimaan kaikki tiedot ja odottaa kärsimättömästi komission vastaavaa raporttia, jonka pitäisi tulla julkaistuksi ihan lähiaikoina. Meidän mielestämme tällä on valtava merkitys, koska heikkenevä talous missä tahansa Euroopan maassa on, tarkoittaa ongelmia koko EUlle. Ja nykykriisin mielessä ei ole tarvetta syventää tätä tai syvemmin tätä selventää. Jos päästölupien hinta nousee, niin se on hyvä mahdollisuus siirtyä vähäpäästöiseen teknologiaan. Teollisuuden halu ei ole esteenä, vaan milloinkin maissa, jossa on heikompi talous, niin siellä ei ole tarpeeksi määrärahoja investointeihin paradoksaalisesti korkea energian ja päästöjen hinta voi mahdollistaa investoinnit uuteen teknologiaan ja sitten äh, toisaalta yritykset voivat joutua siirtymään EUn ulkopuolelle. Puola puheenjohtajamaana tukee jäsenvaltioiden pyrkimyksiä siihen, että saadaan parannettua energiatehokkuutta. Siinä on paljon tehtävää. Nämä toimet varmistavat mahdollisimman nopean tuoton investo, investoidulle pääomalle. Siihen pitäisi ottaa mukaan myös ne sektorit, jotka ovat päästökaupan piirissä. Tällaiset pyrkimykset, toivotan, toivon tällaisia suunnitelmia, otetaan mukaan seuraaviin monivuotisiin rahoituspuitteisiin. Olen käyttänyt paljon aikaa ilmastonsuojelun kysymykseen, koska mielestäni se on tällä hetkellä kuumin kysymys juuri ennen Durbania. Puheenjohtajamaalle kuuluu kuitenkin paljon muita asioita. Ja sen vuoksi meidän prioriteettimme ovat muun muassa tehokas luonnonvarojen käyttö. Tämä prioriteetti on lähellä minun sydäntäni erityisesti. Olen nimittäin sitä mieltä, että nykyinen kulutusmalli ja tuotantomalli myötä vaikuttaa siihen, että luonnonvarat ehtyvät. Sitten myötä vaikuttaa siihen, että luonnonvaroja haaskataan. Nykyinen luonnonvarojen hallinta planeetalla on lähellä sitä, että tuotetaan, myydään, kulutetaan ja heitetään pois. Tällainen sekvenssi siinä on. Ja tässä on myöskin suuria menestyksiä, jos katsotaan joitakin maita EU:ssa. Meidän täytyy tukea tällaista syklistä taloutta, mutta se täytyy tehdä maailmanlaajuisesti. Koska jos katsomme kasvua, niin se on eksponentiaalista kasvua mitataan bruttokansantuotteella, jos mitataan raaka-aineiden kulutuksen kasvua, ne, niiden molemmat kasvavat, tai raaka-aineiden käyttö kasvaa joka vuosi nopeammin. Ja jos öljyä löytyy Venuksesta ja uraania Marsista, niin niin kauan meidän pitää luottaa siihen, mitä on. Ja vaikka kaikki ei ole vielä löydettykään, niin kaiken täytyy olla meidän planeetalla. Meidän täytyy asettaa itsellemme se kysymys ja täytyy äh, etsiä vastauksia. Myöskin tässä EUn johtoasemassa, myöskin tässä asiassa on hyvin tärkeä europarlamentin rooli, jonka täytyy selittää, että ei pitäisi olla niin, että ainoa mittari menestyksellämme olisi se, että katsotaan sitä, että bruttokansantuote kasvaisi pelkästään tarpeeksi nopeasti Tähän tarvitaan ratkaisuja, joiden myötä voidaan pidentää eh, tai etsiä sellaisia mahdollisuuksia, joilla saadaan uudenlaisia kuluttajia kasvatettuja, jotka eivät odota, että joku vuosi, joka vuosi vaihdetaan matkapuhelin, eikä suhtaudu valinpitämättömästi siihen, että, että tähän pesukoneeseen on ohjelmoitu se, että sen käyttöikä on kolme vuotta. Tällainen eurolaturi on jo menestystarina, ei tarvitse ottaa viittä laturia mukaan lomalle enää. On monia muitakin kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä tässä. Ja, ja kysymysten puitteissa niihin vastaan mielelläni. Tietysti luonnon monimuotoisuus on näistä tärkeimpiä. Luonnon monimuotoisuus liittyy hyvin läheisesti kestävään kehitykseen. Ja se on myös aiheena seuraavassa YK ympäristö- ja kehityskonferenssissa, kestävän kehityksen konferenssissa Riossa. Ja siinä meidän puheenjohtajamaamme rooli on valmistautua yhteisesti koko Eurooppa, saada aikaan yhteinen kanta. Meillä on puoli vuotta nyt siihen, että tämä yhteinen kanta voitaisiin saada työstettyä. Se on hyvä, että Euroopan parlamentti tukee meitä tässä ilmaistessaan oman kantansa, että miten, miltä sen kannan pitäisi näyttää. Minun mielipiteeni. Ja sitä edustan myös puheenjohtajan puolesta, että ei ole vielä ollenkaan niin, että tekisimme asioita tehokkaasti kestävän mukaisesti. Ja todellakin täytyy muuttaa nä- nä- näkökantoja. Nämä konkreettiset asiat, jotka koskevat vihreää taloutta, jota nyt haluamme alkaa rakentaa Euroopassa, jota käsittelemme hyvin vakavasti maassamme, jolla päästäisiin eroon melkein täydellisestä hiiliriippuvuudesta, niin tämä osatekijä on askel hyvään suuntaan. Luonnon monimuotoisuus. Luonnon monimuotoisuus. Jälleen olemme tässä sitä mieltä, että olemme saaneet aikaan paljon. Näyttäkää minulle joku muu maa ja paikka maailmassa, joka jossa melkein 20 prosenttia pinta-alasta on Natura 2000-ohjelman piirissä tai vastaavan ohjelman piirissä, mutta se aikaan täytyy tunnustaa, että välineet, jotka tähän suojeluun tarvitaan, viime rahoituskaudella arviomme mukaan olivat noin viisi kertaa liian, viisinkertaisesti liian pienet. Tässä äh, mielessä täytyy tehdä paremmin luonnonsuojelussa ja juuri luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Se täytyy, sen täytyy saada myös asianmukainen rahoitus, silloin se onnistuu. Äh, äh, Sitten lopuksi mm, olen täysin tietoinen näistä lainsäädäntöhankkeista, joita yhdessä yritämme työstää Euroopan parlamentin kanssa. Minä vaatimattomana puheenjohtajamaan edustajana – joka käsittelee tai näiden asioiden kanssa, jotka minä, joista minä vastaan kuuden kuukauden aikana. Jokainen niistä vaatisi itsessään 15.20 Tässä esimerkiksi elektroniikka- ja sähkölaitermodirektiivi, direktiivi uusi cvs direktiivi kolme, PIK-asetuksen muutos. Nämä ovat kaikki kysymyksiä, jotka ovat meille hyvin tärkeitä. Ja pyrimme siihen kaikin voimin, että teemme yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, jotta mahdollisimman pitkälle päästäisiin ehkäpä toisessa käsittelyssä joistakin näistä lainsäädäntöhankkeista saataisiin nopeaan menestykseen. Ennen kuin minusta tuli ympäristöministeri, niin pystyin ratkaisemaan monia konflikteja. Muun muassa Rospudan tärkeä tai kuuluisa konflikti, jossa haluttiin rakentaa ohitustie tärkeällä luonnonalueella, kun aiempi hallitus oli sitä mieltä, että se on paras lähestymistapa. Haluaisin sanoa, että jos neuvottelijana, sellaisena henkilönä, joka haluaa välittää eri intressien välillä – juuri sen puolesta, että nämä tärkeät lainsäädäntöhankkeet, lainsäädäntöehdotukset menisivät läpi. Niin jos näin pystyn toimimaan, niin sitä pitäisin omana ja puheenjohtajamaan menestyksenä ennen kaikkea eurooppalaisena menestyksenä. Kiitoksia tästä huomiosta ja hyvin mielelläni vastaan kysymyksiin. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Siirryn tässä nyt käyttämään Saksaa. Lämmin kiitos siis. On, tär- on selvää, että professori tarvitsee hieman enemmän puheaikaa, mutta viesti kyllä tässä välittyi. Ja erityisesti ne suuret aiheet, jotka ovat meillekin tärkeitä, tulevat tässä kyllä hyvin esiin. Tervetuloa koko puheenjohtajavaltio tiimi, joka on täällä paikalla. Te puhuitte raaka-aine tehokkuudesta. Ja kaikki Euroopassa tuntevat ministerin pesukoneen. Se on yli 30 vuotta vanha ja toimii edelleen loistavasti. Eli tämä on esimerkki, joka ministerineuvostossa tuotiin esiin, jotta ei jäädettäisi sijaa tällaiselle tuhlaukselle – vaan sille, että käytetään laitteita niin kauan kuin ne toimivat. Te mainitsitte ilmaston suojelun. Tässä tarvitaan välittäjän kykyjä, koska EU-sakaan kaikki eivät ajattele samalla tavalla. Kaikilla ei ole samoja kunnianhimoisia tavoitteita, mutta silti meidän täytyy puhua yhdellä äänellä, kuten sanoitte. Jos Durbanissa puhumme kaikki eri asioista, niin mitään ei saada aikaan. Tämä on nähty jo aikaisemmin. Ja tärkeää, että meillä on viesti välitettävänä Euroopasta. Ja toivottavasti pystymme säilyttämään johtajuuden. Se on meidän roolimme, mitä meidän tulee toteuttaa. Ja meidän täytyy ponnistella siihen suuntaan. Sitten biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus. Korostatte, kuinka kauniita maisemia Puolassa on. Siellä monesti ne ovat säilyneet vielä todella hyvin. Ehkä te voitte osoittaa, miten metsänhoito ja ympäristönsuojelu menestyvät maassanne. Se on hyvä esimerkki Euroopalle, missä monen osin luonto on tuhottu. Kiitoksia vielä kerran teille ja avustajillenne. Meillä on nyt koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Kolme minuuttia Peter Liise EPPstä on ensimmäinen. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia neuvoston puheenjohtaja tästä alustuksestanne. Minulla olisi jotakin lyhyitä ilmastonsuojelua koskevia kysymyksiä. Tässä aamupäivällä keskustelimme lyhyesti ja puheenjohtajamme kertoi meille, että neuvostossa on tuotu esiin kritiikkiä ja ihmetystä sitä kohtaan, että parlamentti ei ole saanut hyväksyttyä viime viikolla päätöslauselmaa. Olen tässä hieman nyt hämilläni ja kysyisin teiltä puheenjohtajalta, miten te perustelette tällaisen parlamenttiin kohdistuvan kritiikin, koska eihän neuvostokaan viime kuun alussa saanut mitään aikaan ja tässä teilläkin oli tärkeä rooli ja mitään ei saatu aikaan valitettavasti. Ja siksi haluaisinkin nyt hieman lisätietoa siitä, mistä neuvostossa tällä viikolla on keskusteltu sen suhteen, että parlamentti ei ole päässyt sopuun. Toiseksi sitten totesitte, että Euroopan unionilla on ilmastonsuojelussa rajoittamaton johtajan rooli. Voisitteko hieman tätä nyt perustella, koska ei tämä nyt aivan enää järkenkäypää ove ole. Brasilialla on 36, 39 prosenttinen tavoite. Tämä on aivan jotakin muuta kuin mitä olemme tällaisilta nousevilta valtioilta odottaneet. Eli tässä täytyy kyllä nyt olla varovaisia sen suhteen, mitä sanotaan. Ehkä käy niin, että loppujen lopuksi emme pääsekään aivan yhtä kunnianhimoisiin tavoitteisiin, joita olemme itsellemme asettaneet. Te puhuitte tästä ympäristötehokkuudesta, Tämä liittyy pitkälti ilmastonsuojeluun. Mitä te suunnittelette? Ötsingen on puhunut energiatehokkuudesta, energianeuvostosta täytyy myös katsoa, mitä tässä tapahtuu. Jos lähdetään väärille uurille, niin sitä vastustamme. Mitä puolella siis konkreettisesti suunnittelee? Sitten energiatehokkuuden ja ilmastonsuojelun välinen yhteys – tue sitä, mitä sanoitte siitä, että energia tehokkuus tapahtuu hyvin pitkälti päästökaupan ulkopuolella, mutta eikö tässä täytyisi nyt hieman jakaa sitten taakkaa, koska muuten ei päästä tavoitteisiin, joita on asetettu. Nämä taakanjaon tavoitteet eivät ole kuitenkaan kovinkaan kunnianhimoisia ja mikä on esimerkiksi rooli YK-toimin. Sitten lopuksi Peter Lajos, unkarilaiskollega, on esitellyt tutkimuksen tehokkaamman ilmastonsuojelun seurauksista Unkarissa. Tutkimuksen tulokset ovat hyvin myönteiset. Tunnetteko tulokset ja näettekö tässä jotakin samankaltaisuuksia Unkarin ja Puolen välillä? Kiitoksia. Otamme tässä pari kysymystä kerrallaan. Ehkä sitten vastaamme Sanotaan tässä vielä selkeyden vuoksi, että neuvosto ei sinänsä ole tässä nyt suoraan kritisoinut parlamenttia, vaan epävirallisessa ministerikokouksessa oli joitakin henkilöitä, jotka ihmettelivät sitä, että Euroopan parlamentti ei ole saanut ilmastonmuutospäätöslauselmaa läpi. Tämä kuitenkin siis ei ollut mikään virallinen kannanotto. Plum seuraavaksi. Juh. Sinä siellä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa ympäristöministerin tervetulleeksi Puolan edustajana. Ja haluan toivottaa heille kaikille oikein hyvää onnea. Haluaisin hieman puhua kuudennesta ohjelmasta, joka on hyvin tärkeä väline. Se yhdistää ympäristökysymykset eurooppalaisiin tavoitteisiin kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden kanssa. Se tarjoaa yhteisön strategian ympäristökomponentin älykkään kasvun aikaansaamiseksi. Ymmärrän, että teillä on keskeinen rooli neuvostossa nimenomaan niissä neuvotteluissa, joita käydään seitsemännestä ympäristön toimintaohjelmasta. Vuoteen 2012han nykyinen ohjelma päättyy. Haluaisin kysyä teiltä, mitkä ovat teidän aikeenne ohjelman loppuun saattamiseksi ja uudesta neuvottelemiseksi? Kiitos. Kiitos. Tässä tulikin suuria kysymyksiä. Corinne Page. Le, le ministre. Arvoisa ministeri, kiitos, että olette tänään paikalla. Kiitos myös ehdotuksista siitä, että voitte toimia neuvottelujen keskustelujen helpottajana. Me olemme hieman huolissamme ilmastoneuvottelujen suhteen. Poliittinen tahto näyttää olevan varsin häilyväistä. Te puhuitte Euroopan johtajuudesta ilmastoasioissa. Kenties tämä nyt ei enää ole aivan täysin realiteetti. Voin yhtyä kollega Liisen näkemyksiin tässä. Miten aiotte Puolan kaudella kuuden kuukauden aikana edistää asioita niin, että saataisiin poliittiset puheet myös käytännön teoiksi. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia nimenomaan tavoitteiden saavuttamisen kannalta energiatehokkuudessa. Toinen aihe, josta haluan esittää teille kysymyksen, liittyy GMOihin. Tiedätte kenties, että parlamentti on täysistunnossa muutama päivä sitten äänestänyt eh, mietinnöstä, jonka ympäristövaliokunta minun ehdotuksestani hyväksyi. Nyt pallo on neuvoston tontilla – aiotteko kautenne aikana tarttua tähän kysymykseen niin, että se, mitä puheenjohtaja Barosa ja komissio haluaa, voisi edetä. Aika monta täällä meitä kiinnostaa tämä aihe. Sitten vielä kolmas ja viimeinen seikka. Rio plus 20 kokouksen valmistelu. Lainen totesi jo tästä muutaman sanan. Katsotteko, että Eurooppa on kykeneväinen menemään pidemmällekin kuin vain esittämään kauniita sanoja? Ja pystyykö se tekemään sellaisia ehdotuksia, jotka ovat äh, täsmällisiä, joilla on myös rahoitustukena, jotka eivät ole vain hyvää tahtoa. Aiommeko me toteuttaa sanamme? Tässä nyt säästettiin aikaa la minute qui va à Miroslav Utski. Kiitos. Tämä minuutti menee Miroslav Otskille. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane ministře, pane profesore, eh, vítejte tady mezi námi eh, ve výboru. Tervetuloa professori meidän valiokuntaamme, ympäristövaliokuntaan. Haluaisin kysyä asioista, jotka ovat yhtä aktuaalia kuin Durbanin konferenssin valmistelu. Kaksi vuotta sitten EU asetti tavoitteekseen energiaomavaraisuuden. Ei pelkästään Euroopalle, vaan mutta myös puolelle Tsekille se, että ollaan liian riippuvaisia Venäjän kaasusta on suuri ongelma. On tullut ratkaisuehdotuksia, mutta ne eivät ole ihan tyydyttäviä ympäristön kannalta ainakaan. Se on myös Puolan ongelma, jos puhutaan kaasun liuskekaasusta. Se on mielenkiintoinen ratkaisu, mutta myös ongelmallinen ympäristönsuojelun kannalta. Mikä näkemys teillä on energiamavaraisuuteen ja ympäristönsuojeluteemaan äh, tässä liuskekivikaasu-asiassa? Mikä on näkemyksenne, jos puhutaan ydinenergian hyödyntämisestä ilmastonmuutoksen torjunnassa Euroopassa eh, viimeaikaisten päätösten jälkeen Saksassa, jotka haluavat nyt luopua ydinvoimasta? Ähm, Kiitos. Seuraavaksi Satu Hassi. Thank you, Mr. Chairman, and thanks a lot for... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra ministeri siitä, että olette tullut keskustelemaan kanssamme. Haluan toivottaa Puolalle puheenjohtajavaltiona kaikkea hyvää ja menestystä, mutta aivan vilpittömästi sanottuna täytyy todeta, että alku ei ole ollut kovinkaan rohkaiseva. Arvoisa ministeri, te totesitte, että haluatte jatkaa johto- roolissa Euroopan unionissa näissä ilmastokysymyksissä, mutta niin kuin kollegat Liise ja Lepage ovat jo todenneet, viime viikkoina Puolan rooli neuvostossa ei ole ollut kovinkaan myönteinen tästä näkökulmasta. Niin ikään ei ole kovinkaan rohkaisevaa kuulla teidän argumenttianne, jotka ovat myös fossiilisen polttoaineteollisuuden argumentteja ilmastokysymyksissä. Yhteiskuntien toimintakyky on todennäköisesti vaarassa, jos ilmaston lämpeneminen ylittää kahden celsiusasteen. Me tarvitsemme sitoumuksia mailta Kangunissa. Nämä eivät kuitenkaan riitä. Me tiedämme, että päästörajat, jotka Kankunissa määriteltiin, niitä täytyy vahventaa, vahvistaa. kun pidämme kiinni sitoumuksistamme, niin jos ei Euroopan roolina ole olla esimerkki, niin mikä on teidän strategianne näissä ponnisteluissa? niin, että ilmaston lämpeneminen saataisiin pidettyä alle kahdessa asteessa. Katsotteko vain, että fossiilisen teollisuuden lyhyen aikavälin intressit ovat tärkeämpiä verrattuna siihen, että, että onko lapsilla ja, ja lastenlapsilla tulevaisuutta lainkaan. Uh, Kiitos Satu. Viisi puhujaa viidestä poliittisesta ryhmästä. Jos haluatte vastata nyt näihin ensimmäisiin kysymyksiin, se sopii. Meillä on vielä kymmenen puheenvuoropyyntöä, joten uh, älkää vastatko liian laajasti. I will try to be very concise. First, uh, tak. Uh, Po pierwsze chciałbym się od... Ensiksi haluaisin käsitellä kysymystä 25 prosentista. Hyvät kuulijat, tämä on kysymys ei puolelle puheenjohtajana, vaan puolelle ministerinä, mutta he mielelläni vastaan. Tällainen tietty argumentaatio, ja tietty vakaumus. Ja vakuutan Rova Hassille, se ei tule siitä, että minun pitäisi puolustaa lobbaajien intressejä, eh, lobbaajien intressejä. Jos tästä nyt puhutaan, niin olen sitä mieltä, että tämä energialobby Kaivostoimintalobby Puolassa ei ole ollut viime aikoina kovin voimakas. On vallalla se näkemys, että ei ole muuta vaihtoehtoja kuin alhaisten päästöjen talous ja että hiililogiikasta pitää päästä eroon. Ja kun ennen kuin toimintasuunnitelma tässä asiassa julkaistiin vuoteen 2050 mennessä, niin olemme sitä mieltä, että 40 prosenttia hiilestä. Puhtaan hiilen teknologialla on maksimi sitä, jolla voidaan energiaa tuottaa. Tätä taktiikkaa täytyy nyt miettiä uudestaan. Sen vuoksi, että tämä ta- taktiikka ehkä vaatii vieläkin suurempia vähennyksiä. Miksi sen vuoksi esitin veto, käytin veto-oikeutta neuvoston päätelmille 20, 25 prosentin etenemissuunnitelmassa, koska olen sitä mieltä, että meillä ei ollut tarpeeksi tietoja, meillä ei ollut laskelmia, meillä ei ollut analyysejä eh, johdonmukaisessa mielessä taloudellisesti, että mitä vaikutuksia ne taloudellisessa mielessä tuovat eri maille. Minä pyysin tällaisten analyysien tekemistä, pyysin jo viime vuoden kesäkuussa niitä. Ja meille luvattiin, että tällaiset analyysit tehdään maakohtaisesti ja ne meille esitellään. Näin ei tehty. Ne ei ole tähän mennessä tehty. Haluaisin muistuttaa, että hallitusten johtajat sopivat eh, Kööpenhaminan konferenssin yhteydessä, että tiettyjen ehtojen vallitessa he suostuvat korkeampi tavoitteisiin. Me tuemme tätä edelleen. Me edelleen tuemme sitä. Niin, arvoisa Rova Hassi, ja herra Liise. Olemme tehneet tarkkoja laskelmia, että mitkä ovat kustannukset Puolan taloudelle 20 prosentin tavoitteesta. Ja ne kustannukset voidaan kantaa 0,9 ja 0,9 ja 1 prosentin välillä ne ovat bruttokansantuotteesta. Ja olemme sen kustannuksen kantamaan, siihen olemme valmiit. Samanlaiset laskelmat tehtiin Maailmanpankissa, joka on siis riippumaton asiantuntija. Ja he, heille tuli pessimistisempi arvio. Heillä oli sellainen arvio 1,2-1,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kun kysyn kollegoiltani muista maista, että onko heillä tällaisia laskelmia, he sanovat, että ei ole. Ja sen vuoksi olen sitä mieltä, että ennen kuin tiedämme, että mitkä ovat seuraukset päätöksistämme eurooppalaisen intressi huomioon ottaen, niin ei pitäisi saada aikaan sellaista tilannetta, joka on merkittävästi huonompi Euroopan taloudelle eikä hiiliintressi mielessä, koska sen vuoksi, jos tulevat suuret yhteiskunnalliset kustannukset, jos ovat suuremmat kustannukset, jotka täytyy maksaa työttömille esimerkiksi, niin se ei ole pelkästään hiiliteollisuuden intressinä, vaan kaikkien. Sitten energiatehokkuus ja energiatehokkuuden asiaa, niin haluaisin painottaa kovasti, että se on ensimmäinen vaihtoehto. Me Kaikista analyysistä tulee esille, että tähän suuntaan Euroopan pitäisi ensin mennä ja laajalla rintamalla. Meidän puralaiset kokemuksemme mielestäni voivat olla tässä eräänlainen hyvä esimerkki muille valtioille. Ennen kaikkea se, että luonnonsuojelurahasto on antanut jo miljardislotia jo tällä hetkellä omia rahojaan. Eli rahoja, jotka tulevat, rahastot tulevat sen mukaan, että säästöttäjä maksaa. Niin ETS-laitoksille niitä suunnataan, mutta myös pienemmille laitoksille ja jopa pienille yrityksille. Kohdistamme niitä yksittäisille energiankäyttäjille. Rahoitamme 40 prosenttia esimerkiksi aurinkokennoja katolle. Älykäs älyverkkoprojekteja rahoitamme. Ajattelemme, että sillä tavalla voimme välttää kustannuksia, jotka aiheutuvat näistä asioista. Rahoitamme muitakin yrityksiä suuressa mittakaavassa. Esimerkiksi lämpöyristyksiä rakennuksissa. Meillä on suuret määrärahat siihen ja kaikki rakennukset, jotka pitäisi lämpöeristää, niin voivat luottaa täyteen tukeen. Käytämme tässä määrärahoja, jotka tulevat eh, näistä huutokaupoista. Kuudes ympäristöohjelma, Puolan rooli meidän puheenjohtajakautemme aikana täytyy saada aikaan yhteinen eurooppalainen kanta kuuden ympäristöohjelman arvioinnista. Ja epävirallisessa ympäristöministerineuvostossa Sabotissa tästä keskustelimme ja paljon oli kriittisiä ääniä. Keskustelemme konkreettisista esimerkkeistä, mitä ei onnistuttu saavuttamaan. Mutta hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, ei ollut yhtäkään ääntä siellä. Ja todistajana puheenjohtaja Lainen 27 ministerin joukossa ja valtuuskuntien johtajien joukossa, jotka aliarvioisivat seitsemännen ympäristöohjelman merkitystä vaikka kuudennessa ei onnistunutkaan kaikki, niin ehkä se on hyvä syy siihen, että toteutetaan seitsemäs. Ja tässä enemmän pyrkimyksiä ja määrärahoja siihen pyhitettäisiin, että ne, joita, jotka eivät onnistuneet, niin siihen kiinnitetään nyt enemmän huomiota. Tämä on meidän roolimme. Ja seitsemäs, senhän hyväksyvät sitten sitten tanskalaiset, jotka tulevat tärkeään tehtävään meidän jälkeen. Yhteinen kanta Durbanissa. Haluaisin toistaa yhden asian, niin kuin assistenttini tässä puhuu, jota ei eh, käännetty ja joka mielestäni hyvin tärkeä. Ehkäpä sanon sen englanniksi. Näen suuren roolin Euroopan parlamentin jäsenille koska te vierailette muissa parlamenteissa suurien päästäjien maissa, vakuuttaisitte heidät yhdessä Euroopan unionin kanssa, että he lähtisivät meidän kelkkaamme kunnianhimon suhteen globaalisesti sitovaa sopimusta kohti. Teillä on tässä hieno rooli ja voitte kovin auttaa, kun eri maiden parlamentit eri, erityisesti niistä maista, jotka aiheuttavat eniten päästöjä kun teillä on kokouksia heidän kanssa. Koska ku, tuo, meillä on sellainen tunne, että on vähän niin kuin hylättyjä. Kiinalaiset, Yhdysvallat, Japani, muut. Niillä on eri argumentit, miksi ne eivät voi olla yhtä kunnianhimoisia kuin me. Miksi heidän pitää tulla meidän takanamme vähän. Joten suuri rooli Euroopan parlamentille. I mogę dalej sprawy e, GMO. E. Sitten GMOista, joista kysyi Rova Lepage. Tässä nyt minä, kun pidän kovasti välittäjän tehtävästä ja olen tyytyväinen, jos pystytään lähentämään eri kantoja toisiinsa, koska tiedän, että täällä on tiettyjä eroja ja niitä on edelleen. Minä teen kovasti työtä, että pystyttäisiin aikaan saamaan sellainen sopimus, jonka meitä voitaisiin hyväksyä GMOt. Mutta Sybillan tapainen tästä haluan vastata. Ympäristöministerinä yritin toimia puolessa niin GMO-lakien suhteen, että ensinnäkin voitaisiin tehdä kokeita. Tieteilijänä uskon kokeisiin. Meidän täytyy oppia ja tutkia. Toiseksi ei ole mieltä kieltää GMO-materiaalien tuontaja. Se tulee suurelta osin rehumuodossa, mutta olen vastaan sitä, että vapautetaan GMOita ympäristöön. mutta emme voi tehdä sitä EUn sääntöjen vastaisesti. Ja niin yritimme muotoilla lainsäädäntöämme, että Puolan lakia mukaan ei voisi yhdellekään neliömetrille päästä luontoon GMO-organismeja. Jos näin onnistuu, hyväksyä tämä laki, joka on neuvotteluiden kohteena, niin ainakin me puolalaiset, meillä olisi paljon helpompi tehtävä. Rio 20 plus, plus 20. Pääseekö Eurooppa pidemmälle kuin puhe, puheiden tasolla? Erinomainen kysymys. Kiitoksia Rovalle Paas tästä kysymyksestä, koska minullakin on nämä epäilykset. En tiedä, olemmeko valmiita tällä hetkellä. Olemme liikaakin tottuneet tähän matkapuhelimeen, uusi matkapuhelin joka vuosi. Meitä kiinnostavat yhä uudet automallit ja muut kulutushyödykkeet. Ja ensimmäinen asia, joka täytyy tehdä, täytyy muuttaa ja omaksua. Mahdolliset tietysti ehdot, jotka me tässä salissa hyväksyisimme heti, vaatimukset. Mutta ajattelutapaamme, mentaliteetti, ja se on vaikein muutos, ja tämän kanssa täytyy tehdä työtä. Mutta toivoisin itseni maailman kannalta, että tämä ei todellakaan jäisi pelkästään sanojen tasolle. Että sopisimme tietystyistä konkreettisista toimista ja tärkeämpää se, että näiden on tärkeää, että nämä operationalisoisimme nämä toimet, eli toteuttaisimme. Sitten liuskekaasu, josta kysyi herra Legutski. Hyvät kuulijat. Jokainen energiaihminen kertoo teille, että on jotain sellaista, kuten baseload, peruskuorma, energia, järjestelmäenergia. Se on energia, joka täytyy olla, jotta olisi mahdollisuus rakentaa tuhansia aurinkokennoja, tuulivoimaloita, koska se varmistaa tämän perusenergian, sähköenergian, joka voi tasapainottaa sitä, että äh, paistaako aurinko vai ei, tuuleeko vai ei. Eli tällä hetkellä on neljä oikeastaan lähdettä, jolla sähköä voidaan tuottaa. Ensin on hiili, ruskohiili tai kivihiili. No, ilmastoa täytyy suojella, no sen vuoksi ei Salongassa puhuta Euroopassa hiilestä. Sitten on ydinenergia. Ei. Fukushiman jälkeen, sori vaan, ei. Ydin, ydinvoima ei. Kolmas on tavanomainen maakaasu. Voidaan rakentaa vielä rakentaa putkia Venäjältä ja sitten olla täysin riippuvaisia siitä kaasusta. Me emme halua Puolassa tehdä. Ja olen kovin iloinen, että vallitsee aika selvä vakaumus siitä, vakaumus siitä, että Euroopassakaan ei haluta tällaista riippuvuutta. Jos nyt emme voi käyttää liuskekaasua, niin mitäs? Täytyykö käyttää kynttilöitä, että voi lukea iltaisen kirjoja? Kaikki näistä neljästä lähteestä, niillä on omat puutteensa ja etunsa, esimerkiksi päästöjen mielessä. Täytyy ottaa huomioon ne puutteet ja edut, jotka liittyvät ympäristöhaittoihin. Ymmärrämme ne kaikki. En nyt halua luennoida, että mitä haittoja kullakin on. Ei ole ideaalia ratkaisua, että miten tämä energia miksi peruskuormalle järjestetään. Joten täytyy löytää sellainen energia miksi maakohtaisesti, joka varmistaa meille kilpailukykyisen halvan energian ja suojelee ympäristöä, varmistaa tai vakuutan, että meillä on hyvin tiukat, jotkut sanovat, että liian tiukat säännöt, jotka äh, arviointisäännöt puolessa hyvin tiukasti sitä sovellamme. Jotkut sanovat, että se jopa estää uusia investointeja. Ja. Kiitoksia. No, kirjanluku kynttilävalossa onhan se nyt romanttista, mutta ei kovinkaan käytännöllistä. Toivottavasti tulevina vuosikymmeninä nämä neljä muuta lähdettä, aurinko, tuuli, geo, maalämpö ja tuul, aaltoenergia saadaan mukaan. Nyt meillä on sitten aikamoinen urakka edessämme kymmenen puheenvuoropyyntöä korkeintaan kaksi minuuttia per henkilö. Karl-Heinz Hyvä professori, neuvoston puheenjohtaja, haluaisin onnitella teitä. Te olette neuvoston puheenjohtaja niin numero 25 ja yksi huippuosaajista, jota olen täällä nähnyt, joten onneksi olkoon. Rohkea kysymykseni kuuluu, mikä on teidän Kankunin tiekarttanne, korjan Durbanin. Ja mitä neuvosta kollegoillenne ministerineuvostossa? Mitä odotatte ja mitä suosittelisitte tälle valiokunnalle? Me kuulimme, että meidän tulisi puhua yhdellä äänellä. Tästä olen kiinnostunut. Minä olen laite, sähkölaiteromun vihainen mies ja olen perinnyt äidiltäni niin pesukoneen. Tämä vie kyllä energiaa enemmän kuin mikään muu laite, joten tästä kyllä täytyy vielä keskustella. Kiitoksia kutsusta. Teidän avustajanne oli, olivat aamiaisella kanssani kanssani jo tänään kahdeksalta aamulla. No, neuvosto oli kyllä aika parlamentin vastainen, vaikka puheenjohtaja muuta väittääkin muut jäsenvaltiot eivät tietenkään ole kaikki yksillä linjoilla parlamentin kanssa, mutta eivät myöskään samalla linjoilla keskenään. Miten suhtaudutte tähän? Kiitoksia. No jos kaikki sujuu näin hyvin, niin tässä mennään kuin BE-direktiivin e kanssa eteenpäin. Kiitos ministeri nyt meillä on hyvin eurooppahenkinen hallitus puheenjohtajana. Toivottavasti voitte auttaa meitä löytämään ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. Me voin yhtyä kollegoiden kommentteihin ilmastonmuutoksesta. Mainitsitte, että meidän täytyy kilpailla niiden maiden kanssa, jotka periaatteessa pyrkivät ensin ruokkimaan väestönsä ennen kuin ilmastokysymyksiä ratkaistaan. Viittasitte tässä kenties Kiinaan. Kiina kuitenkin on ryhtynyt radikaaleihin toimiin sektorikohtaisia tavoitteita, se on sulkenut tehtaita, vaikkakaan me vielä Euroopassa emme ole päässeet näissä tehtaiden sulkemisissa yhtä pitkälle. Kenties Kiinan kilpailu aiheuttaa uhkaa Euroopalle. Kysymys, joka tästä nousee esille, on se, kuka taistelee vihreän Kiinan kanssa jatkossa, jos me menetämme, jos me häviämme tämän erän Kyse on valtavista vihreän tekniikan markkinoista ja Kiina puskee eteenpäin täydellä teholla. Vaikkakaan me emme ole samaa mieltä Kiinan kanssa äh, oikeudellisesti sitovista tavoitteista, niin he kyllä ovat ryhtyneet jo työhön. Me häviämme kilpailukyvyssä, työpaikkojen kehittämisessä ja niin edelleen. Ymmärrän, että korostatte kovasti sitä, miten kuluttamista pitäisi vähentää. Olen täysin samaa mieltä, mutta vähennystavoitteiden kauttahan me nimenomaan pääsemme siihen, että kulutusta vähennetään. Florence esitti kysymyksen, johon voin yhtyä. Miten te aiotte edetä niin, että päästään tähän vähennykseen kulutuksessa? Miten päästöjä voidaan vähentää ja miten tässä edetään kohti Durbania vuoden loppua kohti. Okay. Uh, Mr. Gerbrandi. Kiitos. Seuraavaksi Gerbrandi. Thank you, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministerille siitä, että olette paikalla. Voin yhtyä kollegoiden kommentteihin. He kritisoivat teidän kantaanne ilmastonmuutokseen. Minulla on se tunne, että me emme tässä häviä pelkästään moraalista johtajuuttamme ilmastokeskusteluissa, vaan me joudumme kärsimään myös taloudellisesti, jos emme nyt kiri ja pian muutaman vuoden kuluttua. Meidän täytyy ostaa tekniikkaa Japanista, Kiinasta ja niistä maista, jotka menevät pidemmälle kuin EU. Resurssien riittävyyden raportoijana, esittelijänä äh, olen joistakin asioista samaa mieltä teidän kanssanne, mutta pikemminkin meidän pitää odottaa komissiolta tiekarttaa tässä asiassa. Haluaisin esittää kysymyksen erästä toisesta seikasta, joka on lähellä sydäntäni, nimittäin biodiversiteetti. En ole kovinkaan optimistinen sen suhteen, miten neuvosto asia käsittelee, aivan suoraan sanottuna. Viime vuonna oli varsin hyvä kokous, huippukokous tästä aiheesta, mutta viimeisin ympäristöneuvosto oli sellainen, että useat jäsenvaltiot olivat varsin vastentahtoisia keskustelemaan näistä tavoitteista. Alankomaiden mielestä pitäisi olla sellaisia tavoitteita, joihin meillä on varaa. Totta kai meillä pitää olla niihin varaa, mutta tämähän on subjektiivinen poliittinen näkemys. Maa, joka leikkaa 60 prosentilla, todellakin 60 prosentilla ympäristöbudjettiaan, niin ei sillä ole paljoakaan rahaa. Te puhuitte ilmastonmuutoksen kustannuksista, jotka ovat myöhemmin paljon suuremmat, jos nyt emme tee tilanteelle mitään. Biodiversiteetissä tämä ongelma on vielä akutimpi. Kysymykseni kuuluukin, mitä aiotte tehdä, jotta saatte neuvoston ei pelkästään hyväksymään tavoitteita, vaan myös pääsemään tavoitteisiin, niin että ei tehtäisi samoja virheitä kuin viime kerralla kymmenen vuotta sitten. Kiitos. Um, thank you. Kiitos. Seuraavaksi Sonic. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palata kysymykseen, josta jo mainitsitte. Natura 2000-alueet monissa tapauksissa ovat Euroopassa yksityisillä, yksityisten omistamilla alueilla. Omistajat, maanomistajat pitävät tätä usein sellaisena asiana, joka ei mahdollista investointeja, taloudellista kehittämistä. Ja viime kaudella pyrimme siihen, että olisivat suurimmat määrärahat näiden Natura 2000-alueen ylläpitämiseen neuvostossa tai komission kanssa. Näettekö halua siihen, että voitaisiin todellakin lisätä määrärahoja, jotka määrätään näiden Natura näille Natura 2000-alueille ja niiden suojeluun. Matthias Grote. Kiitos sitten Matthias Grote. Kiitos. Kiitos ministeri tämän päivästä puheestanne. Kuuntelin hyvin tarkkaan sosiaalikuuluista, kun puhuitte energia- ja ympäristöpolitiikasta. Oletteko te siis todella nyt meidän puolellamme, kun pyrimme saamaan komissiolta tällaisen vaikutusten arvioinnin tässä asiassa. Autatteko te meitä tässä? Ja sitten mitä tulee Durbaniin, monet kollegat ovat ottaneet tämän esiin. Ulkosuhdehallinto. Kysyisin siitä. Kollegoita on sinne värvätty, mutta eikö senkin pitäisi pyrkiä entistä parempaan ilmastodiplomatiaan niin, että Durbanissa todella saamme jotakin konkreettista aikaan. En puhu nyt mistään sopimuksesta, mutta eikö tässä pitäisi todella toimia monitasoisemmin niin, että saamme maailman kumppaneidemme kanssa edes jotakin aikaa. En puhu nyt post-kiotosta, kioton jälkeisestä sopimuksesta, mutta jostakin konkreettisesta. Ilmastopolitiikka sitten tässä vaikuttaa siltä, että meillä ei ole analyysimahdollisuuksia sellaisille yrityksille, jotka haluavat esimerkiksi tuotteilleen hiilijalanjäljen. Ei ole todellisia välineitä asioiden selvittämiseen. Autatteko me, te meitä siinä, että komissio todella lähtee nyt pohtimaan konkreettisia ja vertailtavissa olevia välineitä tähän asiaan? Meidän on saatava aikaan konkreettisia analyysejä siitä, mitä esimerkiksi tällaisessa muovipullossa on hiilidioksidipäästöjen osalta, kuinka paljon niitä on. Pyydän, että te toimitte ilmastopolitiikassa hyvin kunnianhimoisesti niin, että saadaan otettua askeleita eteenpäin. Tästä olisi meille kaikille hyötyä. Kiitos. Voin ehkä kertoa teille, että ulkoministerit maanantain kokouksessaan käsittelivät tai käsittelevät ilmastonsuojelua. Kyllä ministeri siellä tulee sanomaan sanat, sanottavansa. Manner seuraavaksi. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia puheenjohtajamaan ministerille er-, erinomaisesta alustuksesta ja myös omalta osaltani haluan toivottaa teille kovasti onnea puheenjohtajakaudellenne. Minun kysymykseni koskee laivaliikenteen päästöjä ja tarkemmin tätä rikkidirektiiviä. Komissiostahan tulee, komissiohan tulee lähiaikoina antamaan ehdotuksen tämän rikkidirektiivin linjaamisesta IMOn päätöksen mukaisesti. Tämä IMOn päätöshän, joka siis haluaa rajoittaa laivaliikenteen rikkidioksidipäästöjä, päästöjä on sinällään erinomainen ja kannattava, mutta sen taakse kyllä kätkeytyy myös paljon, paljon haasteita, eikä vähiten varmaan merikuljetusten tulevaisuuden osalta. Ja myös nämä on hyvä ottaa huomioon. Yksi suurimmista epäkohdista tämän IMO-päätöksen osalta on se, että se kohtelee eri alueita hyvin eri tavalla. Niin kuin ministeri varmasti hyvin tietää, nämä seka-alueet joutuvat mukauttamaan laivaliikenteen rikkidioksidipäästönsä yhdestä prosentista 0,1 prosenttiin 2015 mennessä, kun sitten muut alueet toisaalta muiden alueiden tavoitteena on päästä 0,5 prosenttiin 2025 mennessä. Ja jos ajatellaan, ajatellaan laajemmin tätä asiaa, niin kyllähän tavoitteena kuitenkin tulisi pitkällä tähtäimellä olla se, että me voisimme nämä tavoitteet yhdenmukaistaa myös globaalisti. Varmasti tulokset olisivat myös, myös tuolloin parempia. Haluankin nyt kysyä arvoisalta ministeriltä, että mikä on puheenjohtajavaltion kanta tähän rikkidirektiivikysymykseen ja kuinka aktiivisesti te tulette käsittelemään tätä asiaa puheenjohtajakautenne aikana? Ein Thema für das Mare Baltikum. Tässä Mare Baltikum-aihe. Itämeren aihe. Siellähän laivast, laivat joutuvat hieman kamppailemaan tämän korkean tavoitteen kanssa. Vittorio Prodi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri läsnäolostanne. Se on hyvin tärkeää, erityisesti kun otetaan huomioon Durban tässä ollaan todella vaikeilla vesillä ja me todella odotamme teiltä valtaisaa välittäjän kykyä, josta aikaisemmin puhuttiin. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, kuinka tärkeää nyt tällä hetkellä on se, että Balin julistukseen annetaan tällainen selkeä vastaus, että meillä on yhteinen, mutta jaettu vastuu tätä vastuuta ei ole kannettu vielä tähän asti, eikä ole tehty mitään sellaista ilmasto-oikeudenmukaisuuteen perustuvaa vastausta. Ja pyytäisin, että te otatte tämän ongelman hoitaaksenne, koska näen tämän ainoana mahdollisuutena edetä kieto, kieton suhteen. Ja jos haluatte, tästä voidaan ehkä puhua myöhemmin lisää, eli yksi ihminen, yksi päästökauppa, oikeus. Tämä on mielestäni se vastaus, joka olisi Balin julkilausuman mukainen. Ja toisaalta tässä tulisi ottaa huomioon myös toinen kysymys. Tiekartta vähähiiliselle tai hiilettömälle Euroopalle vuoteen 2050 mennessä. Jos me voimme jatkaa omillamme, tämä, muuttaako tämä Kiotoa? Silloin voisimme sanoa, että jatkamme omillamme. Ja voimme tehdä valtaisiakin muutoksia omassa kannassamme sanoi, että jos muut eivät lähde mukaan, niin silloin noudatamme varasuunnitelmaa ja asetamme tällaisen hiiliveron rajoillemme. Olen kysynyt tätä asiaa useilta ihmisiltä. En ole tähän vielä saanut tähän päivän mennessä vastausta. Toivottavasti saa sen teiltä. Kiitos. Ministeri on toiminut Milanon yliopistollakin professorina ja ymmärtää hyvin Italiaa. Grostet. Yritän puhua lyhyesti, puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Te puhuitte äsken tarpeesta turvautua hiileen niin, että voimme olla tietyssä määrin omavaraisia energiatarpeessamme. Hiilen turvautuminen ei tietenkään ilmastonmuutoksen kannalta ole hyvä, mutta meillähän on metodi – Meillä on teknologiaa, meillä on mahdollisuus hiilidioksidi varastoinnin suhteen ratkaista tämä ongelma hiileen liittyen ja kaasuun liittyen. Tiedän, että teillä on hankkeita. Meillä on siis tämä tekniikka, teknologia olemassa. Me tiedämme, että se on toimintakykyinen, mutta tässä täytyy painaa kaasua ja löytää riittävä rahoitus ja pyytää, vaatia Eurooppaa sitoutumaan tähän rahoitukseen. Aiotteko todella poliittisesti painostaa niin, että rahoitus saadaan vapautettua, jotta tämä tekniikka saadaan todella käyttöön Euroopan unionissa ja pysytään tekniikan eturintamassa suhteessa Kiinaan tästä näkökulmasta. Kiitos lopuksi vielä Michel Javasi. Moi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisa ministeri, että olette paikalla vastaamassa kysymyksiimme. Minä olin kaksi viikkoa sitten Puolassa arvioimassa energiastrategiaa. Me olimme kovin kiinnostuneita öljyliuskeesta. Tehän olette tässä eturintamassa. Te olette myöntäneet paljon lupia liuskekaasun hyödyntämiseen. Tässä täytyy muistaa pohjavesivarat. Kysymykseni kuuluukin, miten aiotte vahvistaa pohjavesien suojelua silloin, kun tutkitaan mahdollisuuksia liuskekaasun hyödyntämiseen. En puhu vielä tässä hyödyntämisestä, vaan tutkimuksesta. Tässä hän täytyy huomioida kemiallisia aineita, syöpää aiheuttavia, mutageenisia tuotteita ja on myös ilmansaastuminen. Ja sitten toistaiseksi yrityksillä ei ole minkälaisia puhdistusasemia, jotka olisivat riittäviä teholtaan. Miten, millaisena te näette eh, pohjavesisuojeludirektiivin? Siinähän ei huomioida näitä kemiallisia aineita, toki muita aineita, mutta ei kemiallisia aineita. Te haluatte päästä eroon riippuvuudesta Venäjän, öljy, Venäjän kaasun suhteen, mutta kaasussa me kyllä me joudumme riippuvaisiksi Yhdysvalloista. Teidän roolinne on äärimmäisen tärkeä. Ranska, Ruotsi, ovat kieltäytyneet toimimasta tietyllä tavalla ja Puolassa te haluatte toimia toisin. Ja tämä johtaa tietysti sitten kasvihuonekaasupäästöihin. No sitten uusiutuvat energialähteet. Olin yllättynyt, kun havaitsin, että uusiutuvien suhtaan äh, en ole havainnut tuulimyllyjä Puolassa, en aurinkopaneeleja. Biomassa on ainut. Siellä oli valtava biomassalaitos kyllä. Jos me haluamme monipuolistaa, tehän puhutte energiamiksistä, jos me haluamme monipuolistaa ja kehittää uusiutuvia energialähteitä, niin että saamme energiaa äh, alalle uutta voimaa Euroopassa. Äh, Kiitos. Adam oli vielä listalla. Olkaa hyvä. Äh, Pana. Tervetuloa ministeri, mutta erityisesti professorina. Puolan presidenttikausi on hyvä tilaisuus, jotta meidän äänemme myös akateemikkojen ääni tulisi paremmin kuulluksi. Nyt voidaan aloittaa keskustelu tärkeistä teemoista, joihin tulee kantaa kovanesti myös jotkut loppausryhmät. Nyt voidaan lopultakin sanoa, että irrottaudutaan siitä dogmista, että hiilidioksidi vaikuttaisi ilmastoon. Tämän dogmin mukaan siihen meidän, tai tähän meidän käsketään uskoa, koska IPCC on tehnyt hypoteesin, joka ei ole uskottava tieteellisesti, koska Puolan tiede- ja kantemia teki tästä selonteon 2009 helmikuussa 10 kohtaisen sellaisen. IPCC se teki sen meteorologisen virheen, se perusti analyysin tilkko yhteen tekijään hiilidioksidipitoisuuteen, kun näitä tekijöitä on kuitenkin useita satoja. Tärkeitä tekijöitä tarvitaan todisteita sekä tieteellisesti perusteltuja hypoteeseja. IPCCn ehdottama dogma on nyt jo haitallisesti muotoilemassa EUn energiateollisuus innovaatiopolitiikkaa koko elämämme. Voidaan mukailla kommunistisen manifestin sanoja sanoen aave kummittelee Euroopassa hiilidioksidipäästöjen aave. Hyvä ministeri, nopeasti täytyy saada aikaan puheenjohtajamaan taholta tieteellinen eurooppalainen ilmastopaneeli. Kysyn, onko se mahdollista. Se on sitäkin kiireellisempää, että nyt näinä aikoina tullaan pitämään Durbanin ilmastokonferenssi ja valmistaudumme Bra- Brasilian kokouksiin. Ilmastoa täytyy suojella, mutta ennen kaikkea ihmisiä sen ilmastonmuutokselta. Ja, ja No niin, tässä parlamentissa ja valiokunnassa on kirjo erilaisia mielipiteitä. Ja nyt ministeri yrittää vastata tähän kaikkeen. 15 minuuttia on vielä aikaa. Kiitos. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te pytania. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Haluaisin kiittää herra Florencia ensin hänen ponnistuksistaan w triple asiassa Minä olen tämän järjestelmän Puolassa. sähköteollisuuden yhdessä, kanssa yhdessä, jotka olemme luoneet järjestelmän, jossa näitä jätteitä voidaan hyötykäyttää. Tämä direktiivi, jos olette esittelijänä, meidän teollisuuden mielestä hyvin merkittävällä tavalla parantaa sitä, mikä oli ollut puutteena tähän asti. Monet teistä pysyivät etenemissuunnitelmasta Durbaniin. Ja meidän eurooppalaiset kunnianhimot. Ja se, että menetämmekö johtajan roolimme. Hyvät arvoisat edustajat, jos kiinalaiset tekevät sen, mitä lupaavat, niin menettäkäämme johtajan rooli, koska silloin ilmasto pelastetaan. Mutta jos ne eivät tee niin, kuten sanovat, niin sitten kukaan meistä ei mikään johtoasemamme auta planeettaa. Koska jos kiinalaiset toistaisivat Japanin kehitykseen, niillä he, siihen on heillä oikeusikäisellä mahdotonta. Niin emme puhu 400 ppm hiilidioksidipitoisuusta, vaan yli 1500, ja sitä planeetta ei kestä. Komission jäsen ja minä keskustelemme kiinalaisten kanssa. Ja todellakin. Yhden viimeisestä keskustelusta aikana kerroin tästä viisivuotissuunnitelmasta. Se ei ole mikään vallankumous, koska jos näytätte tämän suunnitelmamme, siinä on business as usual, niin ei se saa polvilemme meitä, joka tulee säännöllisin väliajoin gigawatin uusia voimaloita hi- hi- hiilellä toimivia. Mitä sitten seuraava viisivuotissuunnitelma? Jos se olettaa, että bruttokansantuote jää, jäätyisi 12 prosenttiin, tai se pienenisi 18,7 prosenttia, 5 prosenttia prosenttiyksikköä tämä bruttokansantuote pienesi. Onko tämä ilmastonsuojelun kannalta? Kyllä, koska muuten emme pysty pysäyttämään hiilidioksidipäästöjä. Jos näin on, niin menettäkäämme johtoasemamme Euroopassa – koska sitten muiden täytyy tehdä sama kuin me. Joten tarkastelkaamme tätä asiaa, koska se, joka meillä on jo hyväksyttynä asiakirjana, ei ole mikään ratkaisu maailman kannalta. Ja tämä johtajuus Euroopalle on edelleen tarpeen. Miten etenemissuunnitelma niin näyttää? Ihan konkreettisesti me EUna. Meidän täytyy ensinnäkin harkita yhteisesti yhdessä 27 ministerin kesken, ENVI-neuvostossa ympäristöministerin kesken. Haluammeko toista sitoumuskautta Kiotolle? Tätä meiltä vaativat meidän ulkoiset kumppanimme. Kiinalaiset sanovat suoraan, että he sitä haluavat. 77 plus Kiina sanovat, että he sitä vaativat. Amerikkalaiset kuten tavallisesti sanovat, että, että ilman meitä. Eli jos näin nyt olisi, niin meidän roolimme tässä ihan perustavanlaatuinen. Ensin täytyy keskustella keskenään, että haluammeko. Kuitenkin keskusteluja on käyty Sopotissa juuri maanantaina. Tästä keskusteltiin. Ja enemmistö mielipiteistä tällä hetkellä on. Keskustelu tietysti päättynyt. Enemmistö on sellaista, että jos olisimme yksin, jos meidän pitää maksaa siitä yksin, vain meidän, niin ei näytä siltä, että olisi tällä hetkellä sopua toiselle sitoumuskaudelle kiotosta. Sen sijaan kaikki ovat yhtä mieltä siitä huolesta, että liian vähän tehdään ilmastonsuojelussa. Ja valitettavasti tällä hetkellä vielä kiinalaiset eivät ole johtoasemassa seuraavan puolen vuoden aikana. Ei puhuta nyt Amerikasta, ei Brasilia omine kunnianhimoineen. Se olemme me. Meidän 27 jäsenvaltiota, niiden täytyy jo täyttää se rooli. Ja tässä täytyy näyttää kunnianhimomme. Mutta älkää myös otteko kunnianhimoa yksin eikä ilmaiseksi, koska kaikki muut alkavat sitten vain aplodeerata meille. Ja sitten äh, perustavat seuraavan gigawatin hiilivoimalan. Tämä on vastauksena arvos, arvon herra Arsenikselle siitä, mitä tässä olemme mieltä. Meidän tiemme on ennen kaikkea, sen pitää olla tehokas, mutta tietyllä tavalla myös spektakulaarinen. Sitten luonnon monimuotoisuus. Herra Garbandi kysyi. Uskon kovin ekosysteemeiden arvoon. Se on yksi asioista, joka ei onnistunut kuudennessa ympäristöohjelmassa ja joka mielestäni, jos puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, niin se voi muuttaa kokonaan ihmisten lähestymistä vain siihen, että mitä ekosysteemit meille merkitsevät. Jos pitäisi laskea, että mitä, mitä ansaitsemme miljoonien eurojen mielessä siitä, että meillä ovat terveet ekosysteemit verrattuna siihen, että jos niitä ei olisi tai jos ne olisivat sairaat ekosysteemit, niin sitten vakuuttaisimme jopa talousministerit jotka kuuluvat suurimpiin skeptikoihin siinä, että äh, annettaisiin rahaa ympäristötavoitteisiin. Kun ensimmäistä kertaa 99 vuodelta Konstantin artikkelin luin ensimmäistä kertaa, joka osoitti, että biljoonia dollareita vuosittain tuovat meille ekosysteemit. Ja näytti sitä konkreettisia esimerkkejä. Ja sen jälkeen kun aloin näitä tietoja tarkistaa, koska tietysti tieteilijänä Usein olen, en us, usko heti tällaisiin, mutta osoitautuu, että se on totta. Ymmärrän, että tässä on suuri rooli meille näyttää, että miten paljon voi ansaitsemme ja sitten toisinpäin, miten paljon menettäisimme sen tekoisissa, siis mutta ei olisi. Jos näin katsotaan, niin heti löytyy rahaa ympäristön suojeluun, koska ymmärrämme, että miten talousmielessä tästä tulisi tapilta. mutta näitä ei osata vielä laskea. Emme pysty laskemaan vielä. Miten paljon vesi maksaa, miten paljon metsät maksavat. Brittiläinen selvitys oli hyvin mielenkiintoinen, jotka laskivat, miten paljon miljardeja säästetään tulvien torjunnassa niin, että ei tuhota pienten jokien ekosysteemejä. Eli mahdollistetaan tulvien torjunta. Niin herra Sonic, maatalous voi olla potentiaalinen vihollinen, mutta se voi olla myös potentiaalinen liittolainen. Juuri tällä, jo tällä rahoituskaudella suorissa maksussa niille viljelijöille, jotka Natura 2000-alueelle viljelevät, sovimme, että maksamme lisämaksuja osoitetaan lisävaroja, jos he noudattavat tiettyjä sääntöjä ympäristön suojelussa, jotka juontuvat siitä, että he viljelevät Natura 2000-alueella. Mielestäni tämä periaate pitäisi olla sääntönä. Ihmiset, niin monet pitävät sitä ehkä epäonnena, että viljelevät Natura 2000-alueella tai siellä on tila. Minun kesämökkini on Natura 2000-alueella. Mielestäni se on suuri onni juuri sen vuoksi, että kukaan ei rakenna näille kaunille niityille, joita suojellaan siellä. Narvaan asti ulottuvat ja joka aamu niistä iloitsen, kun minulla on aika, no tietysti nyt sinne pääsee harvemmin maalle. Jos arvostamme näitä asioita, jos viljelijät saavat hyviä yllykkeitä, niin he tulevat meidän puolemme ja tulevat liittolaisiksemme. Mielestäni he ovat meidän puolellamme liittolaisia luonnostaan juuri siitä syystä, että ovat tätä vihreyttä lähimpänä. Herra Grootelle, kiitoksia kysymyksestä, joka koskee vaikutusten arviointeja. Minähän opetan opiskelijoita ja tätä tietoa haluaisin tuoda myös tänne puheenjohtajakauden aikana vakuuttaa kaikille, että kun puhutaan ympäristöstä, emme puhu pelkästään luonnonympäristöstä. Ympäristöjä on vähintään kaksi. Yhteiskunnallinen ympäristö, luonnonympäristö, jos jollakin on epäilyksiä, niin kertokoon joku minulle, että miksi. Itse asiassa protestit koskevat Äh, ohitusteita siellä, jos ollaan sitä mieltä, että ohitustyö menee väärään suuntaan, niin siellä kahliudutaan puihin. Ja tästä tehtiin hyvin tarkat ympäristövaikutusarvioinnit. Meidän täytyy katsoa, että sellaiset asiat, että tällaiset yhteiskunnalliset vaikutukset, erityisesti tällaisissa investoinneissa, vaikutukset terveyteen, vaikutukset, jotka aiheuttavat, että tulee lisää asutusta ja kaikki muut vaikutukset, jotka liittyvät investointeihin. Ne pitäisi myös ottaa huomioon. Näin Puolassa on. Ei mikään lintulaji tai kauris. Ei kahli, kahliudu protestiksi puihin, vaan yhteiskunnallisen ympäristön edustajat protestoivat. Ja tähän täytyy ottaa talousasiat mukaan, jotka puhuvat joka käsitteellä economic environment. Koska jonkun täytyy maksaa näistä asioista ja tällä tavalla analysoimme ja otamme huomioon nämä toisiaan vastaan kilpailevat vaihtoehdot niin, että miten voidaan toteuttaa eri tavalla eri yritykset nimitämme tätä monikriteeriseksi analyysiksi. Emme yritä lajin häviämistä mitata pelkästään dollareissa, mitä maksaa kuolema moottoritiellä. Ei sitä voi mitata dollareissa, koska se ei ole moraalista. Sen vuoksi sovellamme sellaista metodologiaa, jossa voidaan vertailla ympäristöä yhteiskunnallisessa mielessä, luontomielessä, harkita kustannuksia, mutta myös funktionaalisessa mielessä, koska jos rakennamme ohitustien niin sen vuoksi, että siellä autot liikkuvat. Jos ei liiku autoja, niin sehän on ympärillisesti täydellistä. Ja sen vuoksi tämä on tärkeä kysymys. Kiitos siitä. Sitten rikkipäästöjen vähentäminen, Rova Manner. En usko kieltoihin. Meillä sitä oli paljon. 89 vuoteen asti, eikä se toiminut. Uskon mekanismiin. Nämä voivat olla mekanismeja, esimerkiksi ekonomisia, taloudellisia mekanismeja. Ja sen vuoksi esimerkiksi, jos puhutaan rikkidioksidipäästöjen vähentämisestä, niin Puolassa – ja vähentämisestä, niin meillä on hyväksytty laki, joka on hyvin ets tapainen. Eli toisin sanoen, ne, jotka ylittävät, jotka, jotka ylittävät nämä päästörajat, standardit, luomme sitten rahasta, jota voi käyttää niille, jotka ovat käyttää niiden hyväksi, jotka ovat päästäneet vähemmän kuin rajat. He voivat sitten myydä näitä päästöoikeuksia ja ansaita sille. Vittorio Prodi. Arvoisa Vittorio Prodi, Durbanista jos puhutaan, kovin kernaasti keskustelen kanssanne ja selvitän kaikki kysymykset, joihin Puola aikoo ryhtyä puheenjohtajamaana, jotta Durban olisi menestyksekäs, jotta se olisi maailmalle menestys, mutta Sitäkin enemmän, jos se on menestys maailmalle, se on Euroopallekin. Mielelläni esittelen yksityiskohtaisesti, miten ajattelemme tätä, mutta asia on hyvin vaikea. Sitten etenemissuunnitelma vuoteen 2050. Ja veroasiat, hiili, hiiliveroasiat. Ei se ole mahdotonta, jos opimme laskemaan tämä hiili. Jos opimme laskemaan hiilijalanjälki, jos opimme laskemaan sen sellaisella tavalla, jonka hyväksytään kansainvälisessä yhteisössä, jos niin ehkä VTOnkin me pystymme vakuuttamaan siitä, että meillä Eurooppana on oikeus. Että jos, jos joku lähtee Euroopan rajojen ulkopuolelle sen vuoksi, että voisi tuottaa lasia valmistaa muita hyödykkeitä niin, että aiheuttaa niin paljon päästöjä kuin haluaa, koska ei tarvitse maksaa päästöistä, niin sitten meillä on oikeus ikään kuin lainausmerkissä sanoen pysäyttää äh, tämä tietyllä verotuksella rajoilla. Ja tämä on oikein hyvä ajatus. Mutta se täytyy pystyä laskemaan myös itse, koska Otin yhden näistä laskukoneista, joita saa internetistä tällä hetkellä, ja laskin oman ekologisen jalanjälkeni. Minä yritän laitella jätteeni. Aina kun voin, niin yritän käyttää julkista liikennettä. niin siellä lämmitän sitä pelkästään puulla. Ja teholla yritän järjestää niin, että se olisi vähiten haitallinen urha ympäristölle. Ja tuloksena oli, että olen murhaaja, jos puhutaan hiilidioksidipäästöstä. Ja sitten kun lasken, että mistä täytyy luopua, niin todellakin monista asioista, joita tällä hetkellä käytämme. Nyt ei ole aikaa esitellä tuloksia tästä analyysistä tarkasti, mutta tehkääpä tämä itselleni, niin nähdään sitten, että miten vaikea tie on siihen, että ymmärrämme, että jos haluamme mennä siihen suuntaan, että on vähän päästöjä Euroopassa ja maailmassa, niin se vaatii meitä paljon ponnistuksia. No sitten lyhyesti liuskekaasusta. En ole sitä mieltä, että tulemme riippuvaisiksi Yhdysvalloista, koska toista on se, että ollaan riippuvaisia tietyistä patenttioikeuksista ja toista, toinen asia on se, että jos tullaan riippuvaisiksi toimittajista, joka pitää suurella kourallaan tätä kraanaa, jonka voi kääntää kiinni tai auki. Se on ihan erilainen riippuvaisuus. Sen vuoksi toida Ne ei ole ideaalia tapaa tuottaa sähköä. Ja ilman sitä emme pysty elämään. Yrittäkö me löytää sen tavan, joka on vähiten haitallinen ympäristölle. Puhuitte haitallisuudesta pohjavesien tasolla. Puhutte siitä, että pohjavedet saattaisivat saastua, mutta myöskin täytyy puhua elohopeasta, jota, josta tulee päästöjä, kun poltetaan hiiltä. Myöskin sitten ydinreaktorin rakentamisen riskeistä täytyy puhua. Ja siinäkin täytyy käyttää analyysissä monia kriteerejä. Kyllä olen sen puolesta, että rakennamme niin paljon kuin mahdollista tuulivoimaloita, mutta ennen kuin opimme akkumuloida sitä energiaa ja ennen kuin pystymme kumuloimaan gigawattitunteja tai terawattitunteja sähköenergiaa, ja vielä emme siihen pysty, niin tällaista teknologiaa ei vielä ole, niin niin kauan meillä täytyy olla järjestelmä, järjestelmäenergiaa. Ja ne Niitä voidaan tuottaa vain neljällä polttoaineella. Tietysti voidaan kadehtia Ruotsia, että 40 prosenttia tai enemmän voidaan tuottaa siellä ammentaa vesivoimasta, mutta me emme puolessa ole tästä voista tehdä, eikä saksalaisillakaan sellaista mahdollisuutta, eikä monilla muillakaan mailla ole. Sitten ilmastoskeptisismi vastaten arvoisa herra Kirkille. Minä en ole ilmastoskeptikko. Olen professori, Minulla on valtavasti todisteita siitä, että tämä ei ole keksitty tämä vaikutus. Ja jos olisi todisteita siihen, että vaikutus on keksitty, että tuhannet professorit maailmalla, että he olisivat joukkohypnoosin vallassa, tai olisivat sopineet, että petkutamme maailmaa, saisivat rahaa siitä, Mutta tällaisia todisteita ei ole, ja tällaisia todisteita on yhä enemmän siitä, että ilmasto, se kasvihuoneilmiö on olemassa. Ja yhä enemmän osoituksia on siitä, että se johtuu ihmisen toiminnasta. Ja näitä todisteita olen täysin vakuuttunut siitä, mitä näen, mihin suuntaan työt, työt menevät ja tutkimusten tulokset. Niitä todisteita tulee vuosivuodelta enemmän. saattaa olla vaikeita sen vuoksi, että että ilmastotoimien tulokset nähdään vasta vuosisadan päästä. Ja näitä vaikutuksia olemme vasta seuranneet 23 vuoden, 30 vuoden ajan. Dear minister, dear answer. Answers, uh, I think in the last one and a half hour. Kiitoksia, hyvä ministeri Andre. Kiitos näistä vastauksista. Tässä kävimme läpi valtaisen kirjon erilaisia ongelmia, joihin haluamme puureutua. Parlamentti varmasti pyrkii kaikin tavoin olemaan rakentava kumppani puolelle sen puheenjohtajakaudella. Toivon teille kaikkea hyvää. Toivottavasti tapaamme Strasbourgissa täysistunnossa uudelleen ja ehkä vielä täällä ympäristövaliokunnassakin. Kiitoksia. Kiitos teille ja onnea Puolan puheenjohtajakautta silmällä